Bene. Buongiorno a tutti. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Nyt voimme taas jatkaa tavanomaista työtämme tässä valiokunnassa. Siirrymme heti esityslistan ensimmäiseen kohtaan. Eli esityslistan hyväksyminen. Jos kollegoilla ei ole tähän mitään sanottavaa, niin esityslista voidaan katsoa hyväksytyksi ilman muutoksia. Sitten kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Nyt on kyse muutoksista asioiden osalta, joista keskustellaan esityslistalla. Eli kohta neljä, Niblerin mietintö, eli EUn avaruusteollisuuspolitiikka. Se on, se paikka on vaihdettu Fordin eli kohdan yhdeksän kanssa. Sitten on toinen asia, josta halusin teille ilmoittaa. Eli iluk tarkistukset Vidal Quadrasin mietintöön Ympäristövaliokunta ei ole hyväksynyt tarkistuksia teollisuusvaliokunnasta Pidal Quadrasin mietintöön. Koordinaattoreita on kuultu asiasta kirjallisesti, koska muuta mahdollisuutta ei ollut. Ja nyt on sitten sovittu siitä, että tarkistukset viedään täysistuntoon. Artiklan 50 mukaisesti. Valtaosa koordinaattoreista kannattaa tätä ehdotusta. Ja näin ollen tarkistukset, joita ei hyväksytty ympäristövaliokunnassa, esitetään sitten täysistunnossa meidän valiokuntamme nimissä. Eli halusin kertoa teille näistä asioista. Sitten Andersdotter, olkaa hyvä. Um, thank you, Chair. Um, I just wanted to... Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain kiinnittää valiokunnan huomioon siihen, että vihreät haluavat olla eri mieltä, ettei jätettäisiin tämä Envi-ehdotus, josta emme ole samaa mieltä. Grazie, kollega Kiitoksia. Tämä pannaan merkille. Eli joku ryhmä tätä vastusti. Sitten Vidal Quadras. Yes, thank you, Chair. In relation to... Mitä tulee tähän kysymykseen, jonka juuri mainitsit, sanoisin, että viime viikolla on ollut useampia tapaamisia, jossa minä ja ympäristövaliokunnan esittäjä Robert Depache, jota kiitän, olemme tavanneet olemme molemmat ponnistelleet sovitellaksemme kummankin valiokunnan kantoja, löytääksemme tasapainoisen ratkaisun, joka voitaisiin esitellä kummallekin valiokunnalle hyvän sopimuksen löytämiseksi, mutta valitettavasti, valitettavasti eivät koskaan olennaisia kohtia vaikeita ratkaista. Joten Rovalle Pagen ja minun yritykset eivät ole onnistuneet. Tässä valiokunnassa hyväksyttiin 45 tarkistusta suurella enemmistöllä. Näistä 45 ympäristövaliokunta hyväksyi vain kaksi. Joten meidän täytyy tehdä ITREn tarkistukset uudestaan täysistunnossa. Mutta haluan painottaa, että, että vilpittömästi, molemmat puolet vilpittömästi reilusti pyrkivät viime viikolla löytämään ratkaisun, mikä ei valitettavasti onnistunut. Kiitos puheenjohtaja. Bene, grazie. Kiitoksia Vidal Quadras. Seuraavaksi sitten kohtaa yhdeksän. Äskenhän juuri vaihdettiin tätä järjestystä. Eli nyt puheenvuoron saa edustaja Ford. Thank you very much and well... Kiitoksia. Tervetuloa kesälomilta takaisin. Toivottavasti teillä, teillä sujuu loma ja, ki, hyvin ja kiitoksia, että vaihdettiin tätä kohtaa. Esityslista on näin. Pystyn menemään varjoiston kokouksen muussa yhteydessä. Olen innokas kuulemaan varjoesittelyiden kantoja tästä lausunnosta, jo, jonka laadimme ihan ennen kesälomaa. Ja haluaisin kiittää lämpimästi esittelijää ympäristöasian valiokunnasta. Chris Davis on paikallakin tänään. Hän järjesti useita eri seminaareja ja näin voittiin saada kuulla asiantuntijoita meille ja jäsenille ennen kuin tämä teksti varsinaisesti laadittiin. Tietysti me tulemme olemaan läheisessä yhteistyössä ympäristövaliokunnan kanssa, mutta meidän tehtävämme on tarkastella myös energiakysymyksiä täällä kun olen tehnyt omaa tutkimustani ja sen yhteydessä, niin tuli esille kolme avainkohtaa, jotka haluan ottaa esille ja jotka minulle sitten moni kerta, mon, monta kertaa asian yhteydessä. Ensinnäkin, jos me olemme vakavissamme siitä, että haluamme varman turvallisen energialähteen ja haluamme vähentää hiilidioksidin määrää, jotta ympäristön ilmastoon vapautuu, niin silloin tämä on ainoa laajammittainen vertainen mahdollinen teknologia tällä hetkellä on käytettävissä, jossa voidaan varastoida polttoaineista tai erottaa polttoaineista hiilidioksidia ja käyttää sitä sitten vähän hiilisessä sähköntuotannossa. Ja sitten kun ajatellaan, sähköntuotantoon on vaihtoehtoja fossiilisessa polttoaineille, mutta monissa muissa teollisuuden aloilla ei tätä mahdollisuutta ole, joten tätä teknologiaa tarvitaan, CCS-teknologiaa tarvitaan. Minulle sanottiin, että ilman CCS-teknologiaa on vaarassa, että heikennämme, vähennämme ponnisteluitamme sekä kansallisesti että globaalisti tarttua näihin ympäristöhaasteisiin ja jos Eurooppahan on kyllä jäämässä jälkeen muusta maailmasta. Olemme kuulleet projekteista Kanadassa, olemme kuulleet hankkeista, joita nyt viedään eteenpäin Kiinassa. Jotkut vierailivatkan siellä, vierailivat siellä, joten olemme jäämässä jälkeen, miten voidaan kehittää tällaisia laajamittaisia operaatioita. Ja olemme jääneet siis jälkeen muusta maailmasta ja tämä vaarantaa Euroopan teollisen kilpailukyvyn. Sitten kolmas asia, jonka otan esille. Monet puhuvat minulle tästä, kun tutkin asiaa. Yksi syistä, miksi ehkä emme investoi CCS-teknologiaan tai muihin vähähiilisiin teknologioihin, johtuu siitä, että EUlla on oma varsin erityinen tavoitteensa uusiutuville energianlähteille ja halutaan siis investointeja uusiutuviin teknologioihin ja näin vähennetään investointeja muista vähähiilisistä toiminnoista. Minä mainitsenkin mietinnössä, että meidän pitäisi pohtia, minkälaisia mahdollisia hyötyjä syntyisi siitä, että olisi teknologisesti neutraali lähestymistapa vähähieliseen energiantuotantoon, kun tarkastelemme vuotta 2030. Ja tämä on ehkä kaikkein tärkein kysymys, jota meidänkin pitää miettiä, kun asetamme pitkän aikavälin tavoitteet. Pitäisikö meidän olla teknologisesti neutraaleja, auttaa auttaisiko se CCS-investoinneissa ja muissa äh, tavoitteissa. Tietysti uusiutuvalla energiallakin on oma paikkansa, mutta nyt meillä on sellainen tavoite, joka tarkastelee vain tätä puolta eikä muita vaihtoehtoja, ja siitä haluaisin kuulla myös muilta mielipiteitä, erityisesti varjoesittelijöiltä. Kiitoksia. Bene, eh, do la parola. Kiitoksia. Ja sitten ympäristövaliokunnan esittelijä Davis, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. And... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen siis ympäristövaliokunnan ja olen aika noloissani, kun kuulin juuri, että valiokunnassa hyväksyttiin vain kaksi 45 tarkistuksesta Mitä Kuotrasin mietintöön. Näin ei ollut silloin, kun minä hoidin asiaa, mutta en nyt tunne itseäni kyllä kovin suosituksi tässä valiokunnassa. Tässä asiassa toivon, että teollisuus- ja ympäristövaliokunta voivat tehdä läheistä yhteistyötä. Viisi vuotta sitten meillä oli korkeat toiveet hiilidioksidin oton ja varastoinnin osalta, ja neuvosto halusi 12 hanketta käyntiin vuoteen 2015 mennessä, ja parlamentti on luonut rahoitusmekanismin, joka antaa tukea jäsenvaltioille, jotta tämä voidaan toteuttaa. Meillähän on näitä hiilidioksidin lupia jolla on luotu tämä uusi rahasto, mutta nyt vuonna 2013 ei oikeastaan ole mitään tapahtunut. 13 hanketta esitettiin rahoitusta varten, mutta yksikään ei saanut sitä ensimmäisessä vaiheessa. Osa niistä vedettiin pois, osa ei taas vastannut sääntöjä. Ja tämä johtuu monesta syystä, mutta ensinnäkin kun annamme veromaksajien varoja tai varoja sähkön kuluttajilta ja annamme sitä uusiutuvan energiaan, niin hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on ollut hiilihinnoista riippuvainen ja vähän tiedä, mitä hinnat tällä hetkellä ovat. Mutta se ei tarkoita, etteikö tätä järjestelmää pitäisi kehittää. Se on yhä edelleen erittäin tärkeä. Se on ainoa teknologian laji, joka voi esimerkiksi sementti- ja terästeollisuudesta poistaa hiilidioksidia, mitä vaihtoehtoja ei ole. Sen avulla voimme käyttää fossiilisia polttoaineita ilman, että että ilmasto lämpenee. Ja kun ajatellaan, mitä maailmassa tapahtuu, niin fossiilisia polttoaineita poltetaan yhä enemmän, ja näin tulee vielä olemaan seuraavana vuosikymmeninä. Ja CCS-teknologia on vähemmän kallista kuin aurinko tai tuulivoima myöskin alkuvaiheessa. Esimerkiksi Pohjanmerellä on mahdollista varastointikapasiteettia koko Euroopan hiilidioksidivarastojen varastoinnille. Ja me olimme vielä huipputekijöitä muutama vuosi sitten, mutta nyt olemme jäämässä Yhdysvaltojen, Kiinan, Australian ja Kanadan taakse. Eli mitä pitäisi tehdä? Ensinnäkin täytyy muistaa, että tärkeimmät tekijät tässä ovat jäsenvaltiot. Jos jäsenvaltiot haluavat, että SS, CCS on osa keinoja, joilla vähennetään päästöjä, niin sillä voidaan antaa varoja ja silloin voidaan toimia eturintamassa, mutta jos jäsenvaltiot eivät tähän halua ryhtyä, niin ei kukaan sitten investoi maahan, jossa hallitus ei ole samalla kannalla. Niin ei käy, riski liian suuri. Eli jäsenvaltiot nyt päättävät näistä asioista. Mutta jos katsotaan nyt Eurooppaa, en tiedä, ovatko kaikki jäsenvaltiot edes pohtineet tätä. Eli nyt on aika, että jäsenvaltioita vaaditaan luomaan suunnitelmat sen suhteen, miten päästään vuoden 2015 hiilidioksiditavoitteisiin. CCS on tässä roolinsa, mutta ainakin jollain tavalla täytyy sitten selittää, miten näihin tavoitteisiin päästään. No EU-ssa mitä sitten tällä voidaan tehdä? Ensinnäkin meillä pitää olla jotain hankkeita käynnissä. Muutama pilottihanke siellä täällä ei riitä. Meillä pitää olla kunnollisia hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitoimia. Eli parlamentin ja neuvoston pitää miettiä tavoitteita, tai ainakin jonkinlainen julistus sen suhteen, että meillä on jotain realistista, vaikka 1,5 gigawattia sähkön tuotannosta toteutettaisiin CCS-teknologian avulla vuoteen 2020 mennessä, ja puoli tusinaa esimerkiksi teräs hanketta, ainakin yksi hanke per sektori. Ja tällä tavalla, kuten Wikiford totesi mietinnössään, että olisi hyvä, jos nämä lippulaivahankkeet voitaisiin ottaa mukaan uusiutuvien energialähteiden tavoitteisiin. En nyt tiedä, miten se käytännössä toteutettaisiin, mutta CCS sinänsä ei ole uusiutuva. Mutta näin väisavaltiolta voisi irrota varoja. No varmaan vihreätkin ovat tällä kannalla ja ne, jotka haluavat torjua ilmastonmuutosta, pitäisivät tätä varmasti hyvänä. Mutta puheenjohtaja, pari asiaa vielä ydinrahoituksesta. Ensinnäkin lyhyen aikavälin rahoitus, jotta näitä hankkeita saataisiin käynnistettyä, niin 2020 ei riitä. Meillä pitää olla uusi teollisuuden innovaatiorahasto, jonka avulla voidaan tukea innovaatioita energiaintensiivisillä aloilla. Innovatiiviset uusiutuvat energialähteet ovat tärkeä asia, mutta meidän täytyy tukea myöskin CCS-teknologiaa. Yli puoluerajojen tästä, tätä tuettiin parlamentissa, mutta sitten tämä meni sekaisin backloading kanssa. Ympäristövaliokunnassa tälle oli tukea ja uskon, että tukea voidaan uudelleen löytää. Mutta lopuksi vielä sanoisin, että pitkällä aikavälillä meidän täytyy ottaa käyttöön CCS-sertifikaatit vuodesta 2020 eteenpäin ehkä. Kaasun ja hiilin viejät tekevät voittoja, kun he myyvät tuotteita, joissa hiilidioksidia menee ilmakehään. Eli eikö heidänkin pitäisi maksaa hiukan siitä, kun torjutaan näitä fossiilisista polttoaineista koituneita päästöjä. Parlamentti loi rahoitusmekanismin, jonka avulla haluttiin edistää CCS. Neuvostossa ei ole puhuttu mitenkään siitä, miten asiassa edetään, eli parlamentin ja tämän valiokunnan pitäisi nyt yhdistää voimansa ympäristövaliokuntaan ja miettiä, millä tavalla tämä asia saadaan taas esityslistalle ja millä tavalla sitä voitaisiin viedä eteenpäin. Kiitos. Grazie. Adesso dobbiamo... Kiitoksia. Nyt tässä on mennyt hiukan aikaa hukkaan, koska kollegamme, joka on vieraana toisesta valiokunnasta, sai hiukan ylimääräistä puheaikaa. Ja sitten Martin Shevich, kolme minuuttia. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Europa wyznaczyła sobie ambitne plany redukcji. Kiitos. johtaja. Euroopalla on kunnianhimoisia suunnitelmia hiilidioksidin päästöjen laskemiseksi ja me haluamme myöskin äh, ilmastonmuutostaistelun kärkeen. Mutta kysymys ei ole vain ilmastosta, vaan jos ajattelemme tulevaisuutta, niin tulemme näkemään, että energian kysyntä tulee kasvamaan ja fossiiliset polttoaineet, hiili myöskin tulevat olemaan tärkeitä vuosia eteenpäin, ja Euroopan täytyy tehdä parhaansa, jotta hiilidioksidin päästöjen vähentämistavoitteita noudatamme. Hiilen tapauksessa on kysymys on eri suuntaisista kehityksistä. Ensin pari vuotta sitten eh, oli isoja talteenottoprojekteja, mutta tämä kehitys on vaimentunut. Me täällä enää niin halukkaita antamaan tukea talteenotteen kehittämiselle ja, ja kaikki projektit, jotka ovat toteutuneet, ovat EUn ulkopuolella. Mutta valitettavaa on, että teknologia ei ole kypsynyt riittävästi, että voisimme puoltaa sen täytäntöönpanoa laajemmalti näissä aikarajoissa. EUsta Tämä johtuu siitä, että investointikustannukset ovat isoja ja siitä, että ei ole takuita, että, että projektit ovat kannattavia. Meidän täytyy tarkastella teknologian kehitysnäkymiä. Meidän täytyy luoda mekanismeja, jotka kannustaisivat kehittämistä. Ne eivät ole toimineet. On hyvin järkevintä lienee, että lähdetään siitä, för CCS että nyt Kyllä, teknologialla pitää olla vähemmän, mutta parempia pilottiprojekteja. Äh, Voimme arvioida sitten paremmin tehokkuutta ja eri, tutkia sen toimivat äh, erilaisilla äh, hiilidioksidipäästöillä. Jos me saamme tästä myönteisiä tuloksia, voisimme sitten siirtyä kaupalliseen vaiheeseen ja toimia siellä Kysymys on silloin myös, että pitäisi ottaa käyttöön investointikannustimia. Sitä tarvitaan yhteiskunnassa tiedotuskampanjoita, joiden kanssa meidän pitää päästä eroon tästä, tästä esteistä, jotka syntyvät tiedon puutteesta. Kysymys on teknologioista, jotka eivät ole tarpeeksi tunnettuja. Halpa energia on tärkeää EUlle. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että Iinan tuotanto on 40 prosenttia EUn sähköntuotannosta, mutta EUn täytyy parantaa tilannetta. Meidän täytyy nykyaikaista nykylaitoksia, jotta vähentäisimme päästöjä. Ja meidän täytyy myöskin eh, kehittää teknologia. Euroopalla on kallein energia joka maailmassa. Siitä huolimatta meidän täytyy tavoitteet saavuttaa. Reigo. Kiitos sitten Herzog. Later, I talked it. Puheenjohtaja tuli myöhässä. Uskon, että tosi joka myöhemmin esille olen sosialistien varjoesittelijä asiassa ja sen takia haluaisin välittää meidän Me esittää myös yhden kysymyksen komissiolle. Ehkä he voivat tähän vastata. SD-kanta puhtaan hiilen teknologista löytyy energiapoliittisesta asiakirjastamme, jonka olemme jo hyväksyneet. Tämän takia haluaisin lukea sen, mielestäni on tärkeää ottaa tämä esille. CCS-teknologia voisi mahdollisesti auttaa vähentämään hiili- ja kaasulaitosten päästöjä ja voisi olla vieläkin merkittävämpää, kun käytetään teollisia päästöjä muilla kuin energiasektorilla. Tämä on vielä kokeiluasteella ja toteutettavuutta ei ole täysin todistettu ja tarvitaan lisää tällaisia koebiottivaiheita. Tämä on laajan näkemyksemme CCS-teknologisesta SD-ryhmässä. Kuitenkin meidän pitää myöntää se seikka, että vaikka aikaisemmin kaikki poliittiset ryhmät ja poliittiset elimet sopivat CCS-teknologiasta, niin kriisin jälkeen näyttää kuitenkin siltä, että sekä lainsäädännön täytäntöönpano, erityisesti CCS-direktiivin täytäntöönpano ja myös muiden tukevien tekijöiden toteuttaminen on heikentynyt, hidastunut jopa täysin tyssännyt. Ja siksi olen sitä mieltä, että me laadimme valiokunta-aloitteisen mietinnön tästä aiheesta. Minun kysymykseni komissiolle on seuraava. Tässä elpymissuunnitelmassa olemme panneet sivuun miljardi euroa demonstraatiohankkeille ja haluaisin hiukan parempaa ymmärrystä, ymmärtää paremmin, mitä tälle miljardille eurolle on tapahtunut, miten ne varat on käytetty ja jos ei ole käytetty, niin miksi ei ole käytetty tätä tarkoitusta varten ja missä sitten rahat ovat, jos niitä ei ole käytetty ja mitä taas voisimme tehdä, jotta tällä jäljellä olevalla ajalla äh, rahat jotka on kuitenkin merkitty tätä varten, voitaisiin käyttää varmasti. Olemme kaikki sitä mieltä, että kun yhä enemmän käytetään fossiilisia polttoaineita, niin kysyntä puh- vammasta hiilestä on edelleenkin esillä, siksi meidän pitää löytää keinoja edetä asiassa. Haluaisin myös ST-ryhmän nimissä ottaa esille sen asian, että me ymmärrämme, että rahoituspuolen oma asiansa. Emme kuitenkaan ole sitä mieltä, että CCS-hanketta voidaan H2020 lähteessä rahoittaa. Sen täytyy liittyä se ETS-järjestelmään, mutta haluaisimme varsin joustavan tavan rahoittaa niin, että ne maat, jotka joita tämä suoraan koskee, siis joissa CCS-hankkeisiin ryhdytään, ja ne maat, jotka voivat hyötyä vain näistä projekteista epäsuorasti, mutta niiden omissa maissa tätä teknologiaa kuitenkaan käytetä, voisivat kuitenkin silti olla yhteistyössä. Me haluamme joustavuutta, jotta löydetään keino sille, miten eh, sääst- päästökauppaa voidaan tässä käyttää hyväksi ja riippumatta siitä, ovatko maat suoraan tässä teknologiassa mukana vai eivät. Ja vielä haluaisin lopuksi sanoa sen, että jos haluaisin päästä kahden asteen tavoitteeseen, lämpöasteen tavoitteeseen Euroopassa, niin silloin meidän pitää ryhtyä näihin asioihin ja saada asiat liikkumaan. Ja jos emme siihen pysty, silloin meidän täytyy rehellisesti vain kertoa, ei vain muulle maailmalle, vaan myös Euroopan kansalaisille, että emme pääse tähän kahden asteen tavoitteeseen. Sitten Prodi kaksi minuuttia. Grazie, ma... Mm. Kiitoksia, mutta en varmi, varmaan tarvitse kahtakaan minuuttia. CCSS on nyt ongelma, kun sen pitäisi vastata kolmatta osaa energiasta, joten tässä nyt ei ole järkeä. Kyse on teknologiasta, jota voidaan tehdä polttoa välttämällä. Eli tällä tavalla asiassa voidaan kyllä edetä, mutta tällä hetkellä ainoa tapa, jolla todellisesti voidaan edetä ja myönteisellä tavalla, on se, että hiilidioksidi tallennetaan erikseen ja otetaan myöskin kasveista peräisin oleva hiilidioksidi ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi maaperän hedelmöittämistarkoituksiin. Eli tällä tavalla tässä asiassa voidaan edetä. Kiitos. Praadilla. Kiitoksia seuraavaksi Bretsiina. Pani předsedající, Kiitos esittelijälle erinomaisesta mietinnöstä. Hän on selittänyt kaikki asiaan kuuluvat seikat liittyen talteenottoon. Ja hän on myös todennut, että tätä ei ole riittävästi kehitetty Euroopassa. Minulla oli mahdollisuus nähdä kiinalainen laitos. Saatoin havaita, että tässä laitoksessa onnistuttiin hiiltä talteen, hiilta talteen ottamaan 200 megawatin voimalaitoksesta ja kaikki tärkeät komponentit olivat Euroopasta. Oletan, että tulevaisuudessakin laista valmistavat omat osansa laitteensa. En usko, että välttämättä pitäisi tarvita niin paljon energiaa kuin herra Prodi sanoi. Kiinalaistutkijat, tutkijat kanssa keskustelin, mainitsivat eri luvun kuin mitä tässä äsken sanottiin. Tämä on tärkeä teknologiasta pitää kaikkiin keinoin tukea koska nykyilmastossa se ei ole taloudellisesti kannattavaa. Kolarska Bobiska, prego. Kiitos, Tenkolarska Bobinska. E, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. E, ja też chcę podziękować. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Fordia erittäin hyvästä lausunnosta. Olen iloinen siitä, että tässä keskustelussa ei ole kovinkaan paljon oltu eri kannoilla, vaan me kaikki olemme kannattaneet teknologista innovaatiota. Mutta tästä huolimatta kovinkaan paljon edistystä ei ole tapahtunut. Hyvin paljon on puhuttu varoista ja kustannuksista ja siitä, miten hallitukset ovat neuvotelleet loputtomiin siitä, kuinka kallista kaikki tämä on. Ja meidän täytyy muistaa, että kansalaisten vastustus on myöskin tärkeä syy sille, miksi tätä teknologiaa ei kehitetä yhtä nopeasti kuin haluaisimme. Meillä me olemme kuulleet kriittisiä ääniä ympäri Eurooppaa. Eli mitä tapahtuu sitten tälle pommille, joka tikittää maan alla? mitä tapahtuu maan alla olevalle hiilidioksidille. Se on tärkeää keskustelua. Meidän täytyy vähän pohtia, mitä sitten tapahtuu kaasulle, joka sijaitsee hyvin tiheän asutussa Euroopassa. No sitten johdatosan kappale B. Siinä on todettu, että kyse on sähkön tuottamisesta. No ei kuitenkaan pelkästään. Kyse on myöskin lannoitteista ja niin edelleen. CCS on teknologiaa, jota voidaan menestyksekkäästi käyttää hyvin monenlaisiin tarkoituksiin, mutta meidän täytyy kuitenkin käsitellä tärkeimmät esteet, eli kansalaisten vastustus tälle. Ja rehtiä. Kiitos, Henry. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, tässä lopputuotannossa pitää aina katsoa tätä koko tuotantokaarta siitä, missä louhitaan, siellä, mistä saadaan raaka-aineita. Ja sitten täytyy katsoa, että hiilidioksidkin on kemiallinen aine, jota voidaan teollisuudessa käyttää hyvin monella tavalla. Pelkästään varastointi ei nyt ole asia, johon pitää keskittyä, kun puhutaan hiilidioksidista, vaan kyse on myöskin siitä, että esimerkiksi unkarilainen Nobel-palkinnon saaja, hän on puhunut hiilidioksidista veden yhteydessä ja että me voisimme tuotantoa tehostaa käyttämällä hiilidioksidia eikä varastoimalla sitä varastointi ei ole mikään ratkaisu tulevaisuutta silmällä pitäen, vaan meidän pitää järkevästi käyttää hiilidioksidia tuotantoprosesseissa, ja tätä täytyy vahvistaa nyt edelleen tutkimuksen alalla. Kiitos. Grazie. Vidal Kiitoksia sitten Vidal Quadras. Kiitoksia puheenjohtaja. Varmastikin EU e on valinnut tien, jota ei, jolta ei enää voida kääntyä, jotta saa aikaan energiajärjestelmän, joka on varmempi, vähemmän riippuvainen muista ja vähemmän saastuttava. Ongelmana on sen, että jos pääst, jotta päästään näihin tavoitteisiin, jotka ovat tietysti hienoja tavoitteita, niin meillä on koko joukko teknologioita käytössä, erilaisia valinnan, valintoja voimme tehdä, ja meidän pitää välttää sellaista, että kaikki munat pantaisiin samaan koriin. Chris Davis ihan oikein totesi, että todennäköisesti olemme liiallisesti ponnistelta keskittyneet uusiutuviin energianlähteisiin oman maanikaltaisessa maassa. Tämä on synnyttänyt valtavia ongelmia äh, tariffi ongelmia ja nyt pyritään sitten ratkaisemaan tätä ongelmavyyhtiä ja tämä synnyttää varsinaisen kaauksen. Oikeusjuttuja ovat tuomioistuimet pullollaan ja tämä on todella valitettava tilanne, kun otetaan huomioon se, että kun vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä, tällä hetkellä ne edustavat 80 prosenttia primäärienergian lähteistä. Tämä on prosessi, joka vaatii oman aikansa, pitää kehittää CCS-teknologia tämä tietysti on se tie, jota on tutkittu ja tätä kautta voidaan onnistua vähentämään päästöjä ilman, että pitää luopua kuitenkaan siitä, että käytetään joitakin energianlähteitä polttoaineita, joita tällä hetkellä kaikkein eniten käytetään, koska ne ovat kaikkein kilpailukykyisempiä. Rova Ford, jota haluan onnitella hänen mietinnöstään, se on todella hyvä, niin kuin aina hänen laatimansa tekstit. Rova Ford muistuttaa meitä siitä, että jos vapautetaan tämä teknologia tai jos ei tehdä vakavaa tutkimusta käytännön hankkeiden avulla ja tutkita asiaa pitkällä aikavälillä, niin silloin tämä vakavasti tulee heikentämään ponnisteluita niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa, mitä tulee ympäristökysymyksiin. Tämän takia olemme nyt sellaisessa vaiheessa, jossa hankkeita tehdään, ja siksi tämä Rolf Fordin mietintö ja komission tiedonanto tulevat hyvän aikaan, ja toivottavasti tätä kautta saadaan edistystä tällä tärkeällä välttämättömällä saralla. Kiitos. Kiitos Riera Madureen. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyt kommentti. Minustakaan meidän ei nyt pidä lähteä vääränlaiseen keskusteluun, eli miten sitten rahoitetaan näitä hankkeita. Meidän tarjotaanko niihin sitten vähentää investointeja uusiutuviin tai toisinpäin. Meidän pitää panostaa kumpaakin alaan, jotta pääsemme ilmastonmuutostavoitteisiimme. Mehän olemme vielä riippuvaisia fossiilisista polttoaineista ja CCS-teknologialla voidaan huomattavasti vähentää päästöjä. Ja toiseksi, jo nyt on tehty paljon työtä, kuten kollegani ovat todenneet. Meillä on erilaisia talteenotto- ja varastointiteknologioita, joita voidaan hyödyntää suurella, suuressa mittakaavassa. Ja nyt nämä kuusi hanketta, joita on rahoitettu, kaikki hankkeet ovat edestyneet, mutta niissä on kuitenkin valtavia ongelmia. Ja tällä tavalla ei riittävästi ole onnistuttu saamaan tarvittavia investointeja. Mielestäni olisi hyvä, että noudattaisimme aloitetta, eli järjestäisimme kuulemisia ja keskustelisimme eri ehdotuksista, joiden avulla voidaan vahvistaa tukea CCS-teknologialle. Tämä on mielestäni ensimmäinen vaihe, koska selvää on se, että meidän täytyy esittää uusia toimia, jotta yritykset, jotka ovat päättäneet ryhtyä näihin demonstrointihankkeisiin, toimisivat päättäväisesti. Ja muuten olen hyvin pitkälti samaa mieltä esittelijän kanssa ja meidän varjoesittelijämme ja se, mitä täällä on nyt tullut esille. En nyt lähde kaikkea toistamaan, mutta toivottavasti jatkamme työtä tähän suuntaan. Kiitos. Reijo. Kiitoksia sitten. Nim. Pardon, madame la présidente. Anteeksi, puheenjohtaja. Jos me haluamme hiilidioksidin vaikutuksia yhteiskuntaan vähentää, ensimmäinen päätös on tietysti tuottaa vähemmän sitä. Ja meillä täytyy olla paljon tiukempia siinä. Se, että me olisimme suopeita teknologian kehitykselle ei riitä. Meidän täytyy toimia käytäntöönpanon, käytäntöönpanon edestä. Meidän täytyy luoda sellainen tilaisuus, jossa teknologia voidaan ottaa käyttöön. Meidän täytyy vapauttaa varat tähän Ongelma on se, että hiilidioksidi, kuten raha ei haise. Jotenkin tämä on kiireellistä olla tekemättä mitään. Miksi? Tämä liuskakaasusen käyttö on vapauttanut miljoonia tonneja hiiltä, joka tulee markkinoille ihan uskomattoman halvalla. Ja ostavat hiiltä halvemmalla siis tuotaanko energia riippumatta siitä, kuinka paljon hiilidioksidia tuotetaan. Jos me halutaan me odottaa vuoteen 2020, äh, saastutamme planeettaa ja sitten jo me luisimme vasta. Meidän pitäisi siihen mennessä ää, äh, luoda tämä järjestelmä, mutta tietysti ongelma on, että ongelma saattaa jättää veronmaksajan äh, niskaan ja voitettaisiin taas yksityisille. Kiitos sitten Komissiosta kuka puhuu? Tulee niin Nonport. Komissio, olkaa hyvä. Good afternoon. Um, my name is Ilinka Balan from the European Commission DG Energy Unit C1. Äh, energiasta, komissiosta kiitoksia tilaisuudesta osallistua keskusteluun. Kiitoksia kysymyksistä. Panimme merkille EPR-rahasto varoista tehdyn kysymyksen kuusi sopimusta so, sovit tehtiin 29 miljardista eurosta. Tässä oli kyseessä kuusi hanketta, niistä vain neljä ovat vielä kesken. Kaksi peruttiin johtuen kysymyksistä, jotka liittyvät yleiseen hyväksyntään, eikä ole tarpeellisessa määrin siirretty CCS-teknologia kansalliseen lainsäädäntöön Puolassa ja Saksassa, mutta kuitenkin nämä neljä hanketta ovat kuitenkin nyt edenneet hyvin ja komissio on yhteydessä projektivetäjiin, jotta voitaisiin tehdä nämä lopulliset rahoituspäätökset. Kannattaa myös ottaa esille se, että näissä kahdessa hankkeessa, jotka peruttiin, tuon oli Vattenfall-projekti, niin huomattava määrä tietoa näistä hankkeista on tullut julkisuuteen tieto on jaettu, jotta voitaisiin parantaa ymmärrystämme haasteista, jotka liittyvät CCS-teknologian kehittämiseen. Vaikkakaan koko rahasummaa ei ole käytetty, niin nämä hankkeet ovat auttaneet meitä paremmin ymmärtämään CCS-teknologiaa. Sitten mitä muuhun tulee, toivottavasti saamme pian tämän lopullisen päätöksen varojen käytössä koskien näitä muita hankkeita. Kohta tulemme saamaan raportteja, joissa selvästi nähdään, kuinka paljon rahaa on käytetty, kuinka paljon rahaa on vielä käytettävissä näille meneillään oleville hankkeille ja kuinka paljon rahaa sitten palautetaan jäsenvaltioihin koska nämä liittyvät EPR-asetukseen ja sen säädöksiin. Se, kollega Kiitos sitten Ford. Very much, colleagues, um, Kiitoksia kollegat näistä hyvistä kommentoista. Puutun niistä muutamaan. Kiitoksia niille, jotka sanovat, että meidän pitää lisätä tietoisuutta sekä riskeistä että hyödyistä. Meillä on esimerkkejä, joista voidaan oppia muista osista maailmaa. Esimerkiksi Norjassa hiilidioksidia on upotettu Pohjanmereen jo vuosikausia, eikä siitä ole ollut mitään haittaa. Ja sitten tiivisti asutetut alueet. Silloin voitaisiin käyttää esimerkiksi rannikolla olevia varastointitiloja. Ja Kanadassa esimerkiksi on katsottu riskejä sitten pitkän aikavälin varastoinnin suhteen. Eli kun ymmärretään riskejä paremmin, niin siitä on apua. Kiitoksia Prodille. Hän mainitsi myöskin kasvit hiilidioksidin sidonnassa. Ja kysehän on nyt suuren mittakaavan toiminnasta, sitä täytyy muistaa. Jos fossiilisia polttoaineita poltetaan edelleen, niin sitten meillä pitää olla laajamittaisia hankkeita. No, sitten on erilaisia näkemyksiä. Kyse ei ole pelkästään energiantuotannosta, vaan myöskin elinkeinoelämän edistämisestä. Ja nyt tosiaan kustannukset ovat laskemassa, eli CCS-teknologia voi olla kustannustehokkaampaa kuin uusiutuvat strategiat, koska kustannukset ovat tärkeitä, kun ajattelemme Euroopan kilpailukykyä kokonaisuudessaan. Ja siksi CCS-asioissa voitaisiin toimia vähän teknologianeutraalimmin. Tarvitaan erilaisia rahoituslähteitä, mutta olemme jo tehneet Horisontti 2020-hankkeen piirissä työtä. Sieltä on jo varattu varoja tähän ja niitä voitaisiin käyttää siihen, että katsomme CCS-teknologiaa. Sehän oli yksi viimeisistä keskusteluista, joita käytiin, eli varat, joita on saatu tähän, pitää käyttää hyvin. Ja kiitoksia komissio siitä, että kuulostitte vähän myönteisemmältä näiden hankkeiden suhteen. Odottelen yhteistyötä ja tällä mietinnöllä haluan varmistaa, että kun meillä on rajoja teknologialle, niin meidän täytyy yrittää poistaa näitä rajoja. Ja jos siinä onnistutaan poistamaan esteitä niin, että investointeja, investointeja saadaan ja voimme viedä tätä eteenpäin, niin sitten olemme tehneet hyvää työtä. Kiitos. Grazie. Allora ricordo a tutti colleghi. Kiitoksia. Muistuttaisin kaikille, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 5. syyskuuta puolelta päivin. Sitten siirrymme Odin mietintöön Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan suojelu. Ole hyvä. Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt esittelisin teille lausunnon, joka liittyy 50 artiklaan ja ulkoasianvaliokunnan puolustusalivaliokunta. Meillä on tietysti tiukka esitys aikataulu tästä asiassa ja kiitänkin tätä puheenjohtajaa ponnisteluista, joihin olette ryhtyneet ja saataisiin aikaan ylimääräinen kokous, jotta voimme saada hiukan pidemmän ajan tarkistuksen jättämiselle. Tätä mietintöä on tehty yhdessä kollegani Mikael Gallerin kanssa, joka on esittelijänä puolustusalivaliokunnassa ja kiitän esittelijöitä muista poliittisista ryhmistä ja heidän panoksestaan. Meillä on lausunto myös IMKO-valiokunnasta. Meidän valiokuntaamme kiinnostaa erityisesti teolliset kysymykset, tutkimuksen liittyvät asiat ja vähemmässä määrin sitten energiakysymys, mitä tulee puolustusteollisuuteen. Me tunnemme tämän päivän ongelmat. Nimittäin taloudellinen tilanne, budjettitilanne jäsenvaltiossa aiheuttaa sen, että varsin usein sotilasbudjetteja sopeutetaan myös ja meidän pitää tehdä kaikkemme EU-ssa, jotta voisimme ymmärtää, miten voisimme yhdistää joitakin menoja. Joten minun mietintöni alkaakin sillä, että onnitellaan puheenjohtaja Van Rompäytä siitä, että hän piti ylimääräisen Euroopan neuvoston kokouksen joulukuussa. Ja tästä liikkeen lähtien aliovaliokuntamme on lyhtynyt tähän työhön ja sen jälkeen myös Euroopan komissio on antanut oman tiedonantonsa puolustusteollisesta pohjasta EU, Euroopassa. Ensinnäkin teollisista kysymyksistä. Minun mietinnössäni ehdotan sitä, että nyt olisi aika lopettaa puolustusmarkkinoiden sirpaloituminen ja hajallisuus, mitä tulee tarjontaan ja kysyntään molempiin, koska tällä hetkellä tämä sirpaloituneisuus aiheuttaa varsin suuria kustannuksia. Puolustusmarkkinat ovat aivan oma tapauksensa. Ne liittyvät varsin pitkälle eri valtioihin ja tähän liittyy myös erittäin suuri luottamuksellisuus. Se siis rajoittaa markkinoiden toimintaa. Tai sit, äh, mm, on niitä. Ehdottaisin, että puolustusteollisuus on aivan oma alansa. Siinä tarvitaan varsin pitkiä kehitysaikoja. Järjestelmän pitää olla toimivia vuosikymmenten ajan, kustannukset ovat huomattavia, tuotteiden kaupallistamista valvotaan varsin tiukasti jäsenvaltiotasolla. Sitten kaksoiskäyttö, puolustus- ja turvallisuuskysymykset, erityisesti avaruuden, merenkulun ja siviiliilman alalla. Me voimme hyvin nähdä, että kannattaakin, on kannattanut kehittää Galileo-järjestelmää – kun ajatellaan USAn harjoittamaa vakoilutoimintaa, jonka uudeksi mekin olemme joutuneet, meidän ei pidä olla riippuvaisia GPS-järjestelmästä, jos tapahtuisi häiriöitä signaalien eh, toiminnassa. Eh, puolustusteknologialla on omia erityispiirteitä joidenkin materiaalien kohdalla ja halutaan säilyttää strateginen riippumattomuus ja operatiivinen itsenäisyys. Yhdestä aiheesta varmasti tullaan kovasti keskustelemaan. Odotankin innolla kuulla eri tahojen kantoja, nimittäin minkälainen erityisasema voitaisiin myöntää taloudellisille toimijoille Euroopassa puolustusalalla ja aivan erityisesti minkälaisia kriteerejä voimme ottaa esille poliittisissa keskusteluissa ja työllisyyskysymyksissä mikä se tuotantoa harjoitetaan Euroopan alueella, jotta voitaisiin myös suojella näitä puolustusteollisuuden aloja, koska historiahan on voinut osoittaa, että joka kerta kun, kun maan alueelle hyökätään, niin silloin puolustusteollisuus joutuu kohteeksi sodan käynnissä. Meidän pitää voida puolustaa puolustusteollisuuttamme sekä fyysisesti että patenttien avulla. Sitten kolme kohtaa tutkimuksesta ja innovoinnista ja miten tuemme Euroopan puolustusvirastoa. Yksi kohta avaruudesta, sillä on aivan ratkaiseva rooli sektorilla, samoin monia kohtia tietoturvallisuudesta jotta olisimme vähemmän haavoittuvaisempia verkkohyökkäyksille, joiden kohteeksi mekin voimme hyvin joutua. Sitten täällä on kohtia, joissa puhutaan siitä, että tarvitaan yhteen toimivuutta, se on välttämätöntä, mitä tulee eurooppalaisen puolustusmateriaaliin. Ja vielä lopuksi mietinnössä kiinnitetään Euroopan neuvoston huomioon sen. Yleensähän me vetoamme komissioon, mutta tässä kuitenkin on kyseessä sellainen prosessi, jossa meidän lausuntomme välitetään puolustusalivaliokunnalle ja sen jälkeen Euroopan parlamentti laatii päätöslauselman, jonka se osoittaa valtioiden ja hallitusten päämiehelle joulukuun kokousta varten, jossa pyydetään, että Euroopan neuvosto voisi antaa EUlle tarvittavan mahdollisuuden kehittää tätä politiikkaa ja prioriteetteja ja saataisiin aikaan teollinen ja teknologinen pohja. Vielä hiukan budjetista. En halua tästä puhua liian pitkään, koska meillä oli nämä varsin vaikeat neuvottelut horisontti 2020 ja sitten sen mukaan, mitä sitten joulukuussa valtioiden hallitusten päämiehet päättävät ja viittaan näihin poliittisten ryhmien ehdotukset, jotka liittyvät jo ensi vuoden vaaleihin ja minkälainen tarkastuslauseke liittyy 2016 vuoden äh, rahoitussuunnitelman siitä, voimmeko sopia rahoituksesta EU-ssa puolustuksen kohdalla. Kiitos sitten Jerek. Dziękuję Kiitos tilannekatsauksesta. Ja erityisesti, mitä tapahtuu Yhdysvaltain tapauksessa. Ja täytyy ajatella Syyriaa ja Egyptiä ja näiden pitäisi saada meitä lisäämään puolustuskapasiteettia Euroopassa. Turvallisuudella on neljä suoraa uhkaa Euroopassa. Ensinnäkin informaatiojärjestelmä, informaatiojärjestelmä turvallisuus, toisekseen kolmasen maiden muodostama uhka sellaisten, joilla on ohjuksia ja vastaavia, vastaavaa kapasiteettia. Turvallisuutta me saattaa myöskin uhata liittolaisten alueella, esimerkiksi Malissa, ja terroristit saattavat sitä uhata. Meri- tai maahyökkäykset eivät ole niin akuutti turvallisuusuhka. Joten meidän täytyy koordinoida politiikkaa turvallisuuden parantamiseksi, erityisesti äh, puolustusteollisuuden alueella. Tutkimus- ja kehitystyö puolustuksen alalla sitä meidän pitäisi vauhdittaa satelliittivalvonnan alueella, tutka täsmäasejärjestelmät, ehkäpä eurooppalainen ohjuspuolustusjärjestelmäkin. Toinen ongelma on ammusten standardoit ja, ja yhdistäminen ja sitten tämä Toiseksi myöskin lentokaluston ja maakaluston standardointi. Meidän pitäisi kyetä käyttämään samaa kalustoa kautta Euroopan. Meidän pitäisi myös kiihdyttää erikoistumista Euroopassa synergian aikaansaamiseksi Euroopassa. Uskon, että Euroopan panostus puolustusteollisuuteen ja puolustukseen pitäisi saada kahden prosentin tasolla jäsenvaltiossa, kuten NATOssakin on päätetty. Herra Odi mainitsi, että meillä on ongelmia siinä, miten yhdistää tällaista luottamuksessa tutkimusta, jota voidaan käyttää puolustus tarkoituksiin. Mä nyt pitäisi harkita ehkä jonkun laitoksen luomista, jonkunlaisen yhteisen tutkimuskeskuksen luomista, jota voitaisiin rahoittaa 2020 tavoitteista riippumatta. Sen työ olisi tietysti täysin luottamuksellista. Kollega eh, Prodi, prego. Kiitos, Prodi. Ma, eh, <clears throat> questo è veramente un eh, tema Tämä on hyvin arkaluontoinen aihe. Minusta kuitenkin vaikuttaa, että periaatteessa me nyt hallinnoimme eurooppalaista politiikkaa hallitusten välisesti ja vallalla ovat lyhyen aikavälin intressit eri jäsenvaltioissa. Kun ajatellaan nyt teollisuutta ja sen puolustusta, niin totta kai se on riippuvainen päätöksestä, jonka pitää olla rohkea, eli että meillä olisi yhteistä puolustusta. Jos tällaista päättäväisyyttä ei ole, niin sitten me aina vain mietimme, että miksi me emme onnistu puolustuksen alalla tekemään samaa kuin mitä on tehty siviili-ilmailun alalla. Eli me olemme nyt tilanteessa, jossa olemme samaa mieltä globaalisti. Ja uskon, että jos olisimme yhtä päättäväisiä, niin tämä tilanne saattaisi laajata myöskin puolustussektorille. Eli suurin ongelma on nyt päättäväisyyden puute sen suhteen, että meillä olisi yhteistä puolustusta. Kiitos. Komissione, pre. Kiitoksia sitten komissiosta joku. Right, I just want to, uh, um, uh, just... Haluan vain aivan lyhyesti toistaa, kuinka tärkeästä aiheesta on kysymys ja kuinka hienoa on, että parlamentti on näin vahvasti kiinnostunut tiedonannostamme ja muista raporteista ja kertomuksista, joita on tullut eh, viime joulukuun Euroopan kokousta. Korostan vielä sitä, jos haluamme kunnolla edistyä tällä saralla puolustuksen alueella, niin silloin tarvitaan kollektiivista toimintaa komission, neuvoston, parlamentin kesken ja jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät mukaan, mukaan lukien Euroopan puolustusvirasto, jotta voidaan parantaa kilpailukykyä ja vahvistaa Euroopan puolustusmarkkinoita. Kiitos. Grazie, la parola al Kiitoksia sitten vielä Odi, olkaa hyvä. Ensiksi haluaisin kiittää kollegoita, jotka ovat puhuneet. Minä koen, että heidän huomionsa tukevat minua. Ne ovat perusteltuja. Tämä tutkimuskeskuslaitoksen perustaminen on hyvä idea. Täytyy keskustella tästä eurooppalaisesta puolustusvirastosta ja ehkä sen la- toiminnan laajentamisesta. Kiitos kollega Prodilla olitte oikeassa, kun puhutte poliittisen tahdon merkityksestä. Tämähän on erittäin herkkä aihe, kun me puhumme neuvoston kanssa, kun kosketamme kansallisen suvereniteetin kysymyksiä, mutta hetki on koittanut muutosten maailmassa. Euroopan on puolustautuva ja samaan aikaan meidän on kyettävä toimimaan lyömällä resursseja yhteen puolustaaksemme arvoja, joihin me uskomme. Kiitos tästä keskustelusta ja odotan innokkaasti tarkistuksia löytääksemme kompromisseja, joita olemme, ehdotamme sitten puolustusalivaliokunnalle. Kiitän myöskin kollegan toimistoni jäseniä, jotka ovat auttaneet minua luomaan tätä lausuntoa. Allora, Bene, ringrazio il collega Odi prima. Kiitoksia. Ennen äänestyksiä halusin tehdä selvennyksen liittyen hänen pyytönsä sen suhteen, että voisimme äänestää tästä Strasbourgissa. Ongelma sen suhteen, että äänestettäisiin Strasbourgissa, on se, että meillä olisi erittäin vähän aikaa tarkistuksille. Ja kuten hyvin tiedätte, se johtuu myöskin koko salien saatavuudesta. No nyt on löydetty kokoissali, joka kuitenkaan ei ole sopiva tämän valiokunnan tarpeille. Sanoisin siis, että jätämme nyt avoimeksi tämän kysymyksen ja sitten sihteeristö pitää teidät ajan tasalla. Eli jos pystymme saamaan 7. lokakuuta kokoussalin käyttöön, niin silloin voimme käsitellä sillä myöskin tarkistuksia, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista, niin sitten meidän täytyy pitää kiinni aikaisemmasta päivämäärästä, mutta huomiseen mennessä sihteeristö sitten vastaa tähän kysymykseen. No niin, sitten äänestys. Okay. Oui, Ou je vais... oui. Et je vais proposer de faire tout Prima facciamo un voto di test. Ensin koeäänestys. Toivottavasti teillä oli mukava loma. Te voitte kaikki vastata tähän sitten äänestämällä. Votato tutti? Bene. Il voto è chiuso. No niin, äänestys päättyy 31 puolesta, 3 vastaan, 4 tyhjää ääntä. Eli Bytikofferin lausunto. Niin, olkaa hyvä. Presidenta, siento no tener la tarjeta. Ah. Niin ikävä kyllä minulla ei nyt ole äänestyskorttia mukana. Eli ehkä voisitte laskea minut sitten joka tapauksessa erikseen mukaan. Perfetto, grazie alla collega Madurella, adesso terremo conto. Kiitoksia, panemme tämän merkille. Varmaan kaikille sopii se, että voimme äänestää yhdessä blokissa ensimmäisistä kohdista – jotka liittyvät budjettiin, koska ne liittyvät nimenomaan budjetin hyväksymiseen. Eli jos teille sopii, niin äänestämme tarkistuksista. Siis kaikki tarkistukset, jossa lukee Restore Draft Budget. Eli äänestämme yhtenä blokkina näistä kaikista äänet puolesta vastaan. Yksi vastaani tyhjää. Hyvä. Hyväksytty. Sitten ITRE 01 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää No, tämä täytyy varmaan tarkistaa sähköisesti. Eli äänestys alkaa. Toinen osa siis. Äänestys päättyy. 19 puolesta 20 vastaan, kaksi tyhjää hylätty. Sitten Intre 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Itre 02 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Itre 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 0. Hetkinen. Itre 03 puolesta Eli 81 äänestettiin, eli nyt vuorossa on ITRE 5903. Onko selvä? Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten ITRE 04 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. ITRE. No, tarkistetaan. Eli tarkistetaan 04. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 06 puolesta vastaan. Siis puolesta Siis en nyt, olen nyt vähän ruosteessa tässä kesän jälkeen, on, ei oikein äänestys onnistu. Siis 06. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 82 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 83 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 84 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 09 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. 78. Äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta No 73 tarkistetaan vielä. Eli äänestys alkaa 73. Äänestys päättyy. 37 puolesta 5 vastaan. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 98 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 32 puolesta kaksi vastaan, kahdeksan tyhjääntä, eli hyväksytty onnittelut valmistelijalle. Sitten meillä on lainsäädäntöpäätösasmaesitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välinen siviilisatelliittinavigointijärjestelmä. Tässä on vain yksi äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys siis alkaa. Äänestys päättyy. Neljäkymmentä puolesta yksi vastaan, eli hyväksytty. Äänestys on päättynyt. Kiitoksia ja pyydän nyt Anteeksi, että olin hiukan ruosteessa. Varmaan seuraava äänestys sopii sitten jo jouhevammin. Eli sitten voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin. Eli jos joku on nyt lähdössä pois, niin jos voisitte välittömästi poistua.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 Bene, cominciamo, per favore. Abbiamo... No niin, meillä on vielä monta kohtaa esityslistalla, eli Nyt siis Valeanin mietintö. Valean ei ole paikalla, eli hänen sijastaan puhuu Kreutzmann. Che ringrazio. Prego, la parola al collega. Yeah, thank you, Madam Chair. On behalf... Kiitoksia puheenjohtaja kollegani puolesta, Adina Iona Valen puolesta haluaisin lyhyesti kertoa tästä mietinnöstä. Täällä on tehty kahdeksan tarkistusta. Ensinnäkin esitellään sitä mieltä, että on mikään vakavia ja jakolinjoja, mitä tulee näihin tavoitteisiin, miten niihin päästään. Me pyrimme varmistamaan, että komissio päättää investoinnista energiainfrastruktuuriin ja tiedot, joita yrityksestä saadaan, ne pysyvät luottamuksellisena tietoina, jotta me vältämme liiallista byrokratiaa ja kaksinaista raportointia. Esittelee ehdottaa kompromissitarkistuksia jäljellä olevista kysymyksistä mahdollisimman nopeasti, mutta hän haluaisi myös kertoa, että varoittaa teitä siitä, että aikataulu on varsin tiukka ja siksi toivotaan tiivistä yhteistyötä tulevina päivinä, koska meidän pitää saada kahdessa viikossa aikaan sopimus ennen kun äänestämme 18. syyskuuta. Asiat, joita esittelen ottanut, ovat kolmenlaisia. Ensinnäkin meidän pitää päättää, missä vaiheessa projektista pitää ilmoittaa. Tämä liittyy tarkoituksen 23 ja 61 jos ilmoitus annetaan liian varhaisessa vaiheessa, silloin voi syntyä vaara siitä, että tiedon luottamuksellisuus järkyy. Ja jos me rajoitamme toiminnan vain niin hankkeisiin, jotka ovat saaneet lopullisen hyväksynnän viranomaisilta, silloin pyrimme rajoittamaan aikaa projektin kohdalla. Sitten kymmenen vuoden suunnitelmat mukaan lukien projektit, joihin ei liity tämä lopullinen rahoituspäätös. Sitten vielä, minkälaista yhteistyötä voidaan harjoittaa komission kanssa ja miten voitaisiin tunnistaa tiedot, joita jäsenvaltioiden pitää antaa, jotta vältetään kaksinkertainen raportointi. Tarvitaan myös tällaista hyödyllistä selkeyttä komission pitäisi antaa selkeä malli esimerkiksi tarkoista luokista, tiedosta, joita välitetään yrityksille ja jäsenvaltioille, ja pitäisi päättää, minkälaista tietoa on jo annettu muiden asetuksen kohdalla vai pidetäänkö näitä tietoja vastaavina. Tämä voisi johtaa sekavuuteen ja sydätä liikaa vastuuta. Sitten vielä tarvitaan kompromissi eri kategorioista. Me haluamme ottaa mukaan tämän liitteisiin. liitteisiin. Kollegat ovat tehneet tarkistuksella, muutetaan näitä luokkia ja kynnyksiä pienemmissä laitoksissa. Meidän pitää tarkistaa, missä määrin jäsenvaltiot voivat käsitellä näitä tietoja ja silti pitää, pitää, pitää mielessä, että täytyy pystyä minimoimaan hallinnollista taakkaa Esittelijä on sitä mieltä, että joidenkin luokkien kohdalla on järkevää käyttää luo, o, mm, uusiutuvaa energiaa ja täytyy varmistaa olennaiset tiedot. Esittelijä on sitä mieltä, että voitaisiin, näitä voitaisiin käsitellä ensimmäisessä varjoistelijan kokouksessa. Pitää tehdä yhdessä työtä, mutta hän on kuitenkin luottavainen sen suhteen, että voimme onnistua lyhyessä aikataulussa. Hän odottaa mielenkiinnolla yhteistyötä ja ko- teidän kanssanne samoin kommentteja teiltä. Kiitos. Kiitos teille Langen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollega Bailon on tehnyt kaiken kaikkiaan hyvän mietinnön ja tarkistukset vahvistavat tämän osittain, mutta osittain niillä halutaan myöskin heikentää mietintöä. Kompromissitarkistukset ovat ehkä asioita, joita pitäisi odottaa ennen kuin teemme lopullista päätöstä. Niitä ei ole vielä saatu valmiiksi, mutta niitä on jo valmisteltu. Te kun tässä on nämä 61 tarkistusta, niin siellä on mukaisia, mukana sellaisia, jotka huomattavasti heikentävät tätä koko hanketta. Esimerkiksi Stashen Alankomaista on monissa tarkistuksissa veron siihen, että tietojen välittäminen olisi vapaaehtoista, Mielestäni se ei ole järkevää. Jos meillä on tietojen välitystä energiainfrastruktuureista ja sitten jos tähän tehdään muutoksen, niin sillä pitää olla sisällistä lisäarvoa. Sitten Jadot on puhunut myöskin liikennealan energiasta. Esimerkiksi kuorma-autot pitäisi ottaa tähän mukaan. Ja sitten hän haluaa velvo- velvoittaa komission julkistamaan nämä tiedot. Ja hän on määritellyt artiklassa 2 ydinteknologiset laitokset, vaikka niistä ei mainita missään muussa kohtaa. No Stassenin tarkistuksia lukuun ottamatta toivomme, että voimme hyväksyä kompromissi nopeasti ja odottelemme niitä ja me olemme hyvin pitkälti samoilla linjoilla. Kyse on nyt vain tästä suuruusluokasta, milloin pitää toimittaa näitä tietoja. Onko kyse vain suurista laitoksista vai myöskin yksittäisen pienemmistä yksiköistä. Meidän täytyy arvostella ja tarkastella näitä asioita, mutta tässä on kuitenkin hyvä pohja tämän asian hyväksynnälle. Kiitoksia sitten Koreiden kampus. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää Rova Valiania työstään. Kiitän kollegoita tarkistuksista. Uskon, että olemme tarkistusten yleissuuntauksen kanssa sekä esittelijän että kollegoiden. Toimme sitä, että äh, ilmoitusvaatimuksen alaa laajennetaan hiilen ja sähköntuotantoon ja maakaasun käyttöön myös. Tästä liittymien ilmoitusvelvollisuus on tärkeää energiajärjestelmän kannalta. Meidän täytyy välttää päällekkäisiä ilmoitusvelvollisuuksia, turhaa byrokraattista taakkaa. Olemme sitten siksi samaa mieltä niiden tarkistusten kanssa, jotka painottavat näitä vaatimuksia ja Euroopan ja muun sektorilainsäädännön vaatimuksia infrastruktuurilainsäädännön merkitystä. Pitää kuitenkin välttää suhteellista hallinnoista taakkaa. Uh, Tässä on joitakin äh, tarkistuksia, jotka alentavat tehoa, jonka, uh, joka olisi rajana ilmoitusvelvollisuudelle. Minusta mukana pitää olla laitokset, jotka vaativat täysimittaisen lupamenettely kansallisissa viranomaisilla. Siis äh, Meidän täytyy miettiä myös tapauksia, joissa on jo investointipäätökset tehty. meidän täytyisi siis käyttää komission dataa äh, energiahuoltojärjestelmään aukkojen tunnistamisessa. Komission ehdotuksessa on kaikki tarvittavat velvoitteet luottamuksen sen datan suojelemiseksi. mistä jotkut tarkistukset tässä suhteessa ovat ylemääräisiä ja ylisäätelyä. Mutta kai olemme valmiita yhteistyöhön, mutta aikaan kortilla ja tulos täytyy saada nopeasti aikaan. Kiitos sitten Javon. Merci madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan tietysti onnitella esittelijä. Tämä on hanke, jonka parissa olemme jo työskennelleet joitakin vuosia. Meidän mielestämme tavoitteena on saada tällainen selkeä näkemys energiatilanteesta ja mahdollisuuksista, joita haluamme. Siksi mekin puolamme hiilen kohdalla samoja asioita kuin esittelijä. Meidän Pitää saada tällainen globaali visio, ja tämä pitää ottaa huomioon tässä tekstissä. Myös puolemme sitä, että sovelluskynnyksiä lasketaan. Esittelijä 5 megawattia tuuli voimapuistolle. Me haluaisimme myös, että mitä, mitä tulee aurinkosähköenergiaan, että laskettaisiin 10 megawattista yhteen megawattiin ovat kynnys. Sitä vastoin emme pidä aivan realistisena tätä asiaa, tätä ajatusta, josta puhutaan niistä kanssa, että infrastruktuurihankkeet otetaan mukaan kolmesta maasta, vaikka ne olisivat suoraan yhteydessä jonkin jäsenvaltioon. Uskon, että tässä voi olla toteutusongelmia käytännössä. Ja tietysti me haluaisimme, että voitaisiin ottaa mukaan hankkeeseen, mitä tulee energiankulutuksen vähentämiseen, tiedot investoinnista ydinvoimaloihin ja ydinjätteen varastointiin. Haluaisimme enemmän tietoa vielä lämpöverkoista ja hiilestä, hiilen käytöstä. Tämä oli tärkeä kohta ensimmäisessä keskustelussamme jo. Tarvitaan suurempaa avoimuutta ja kansalaisten pitää voida paremmin osallistua. Me tulemme välittämään omat tarkistuksemme suoraan esittelijälle. Grazie, Vidal Quadras. Kiitos, Vidal Quadras. Gracias, presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ilmoitus komissiolle investointihankkeista suurten infrastruktuureiden alalla energiakysymyksissä mahdollistaa sen, että voimme paremmin arvioida Euroopan energiatilannetta. Ja tietysti tämä on tieto, jota voidaan hyödyntää, kun kehitetään infrastruktuureita. Kuitenkin on kaksi asiaa, joihin täytyy kiinnittää huomiota, koska ne saattavat johtaa ongelmiin. Ja tämä on otettu esiin myöskin muutamissa tarkistuksissa. Yksi asia on se, että pitää välttää liiallinen hallinnollinen taakka. Ja toiseksi meidän pitää olla varovaisia tietojen kanssa, jotka kaupallisesti ovat arkaluontoisia. No sitten monet kollegat puhuivat jo asiasta, jota tulisi parantaa. Eli se, että mukaan pitäisi ottaa infrastruktuurit kun ajatellaan tämän asetuksen täytäntöönpanoa. Nämä ovat pienempiä investointeja, mutta niihin liittyvät samat ilmoitusvelvollisuudet. Muuten komission tiedot ovat epätäydellisiä ja tällä tavalla ne eivät olisi myöskään kovin hyödyllisiä. Lopuksi on keskeistä, että tiedot, joita on toimitettu, niitä pitää analysoida ei pelkästään tilastojen kannalta, vaan niiden pitää läpikäydä analyysi, joka johtaa sitten konkreettisiin ehdotuksiin. Eli niistä on synnyttävä halua toimia. No nyt puhun espanjalaisena, ja varmaan portugalilaiset ovat kanssani samaa mieltä. Eli konkreettisesti meidän pitää käyttää näitä tietoja, jotta voimme havaita puutteita ja vikoja yhteenliittymissä raja-alueilla. Koska ilman näitä tietoja ei voida edes puhua energian sisämarkkinoista. Kiitos. Grazie. La commissione. Kiitoksia sitten komissio. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Komissio on nyt perehtynyt tarkistukseen ja meidän puolelta olisimme samaa mieltä useampi asioiden kanssa, jotka selkeyttävät sovellusalaa, jotka pyrkivät luottamuksellisen ja pyrkivät välttämään hallinnasta taakkaa ja päällekkäistä raportointia. Kaikki nämä selkeyttävät tarkistukset ovat kovin tervetulleita. Mitä tulee niin kohta, kolme kohtaa, jotka esittelijä on maininnut. Täytyy tässä pohtia investointi niin vaihetta. Komissiolle kävisi se vaihe, jossa loppulinjan investointipäätös on tehty. Voitaisiin myös mennä pitämälle vaiheeseen, jossa lopullista päätöstä ei ole vielä tehty. Data on myöskin mainittu tärkeänä kohtana. Ja tämän tuplaraportoinnin kannalta komission puolesta painottaisin sitä, että me olemme antaneet kertomuksen asetuksen hyväksymisen jälkeen. Tämä tapahtui 2012 viime marraskuussa. Ja energian sisämarkkinoihin liittyen oli yksi henkilöstötyöasiakirja tähän ilmoituksiin liittyen. Selkeästi totesimme, millä alueella muut lähteet kattavat tiedon tarjonnan ja missä miten voimme välttää päällekkäisyyttä. Jos selkeä että halutaan lisätä, me olemme valmiita tekemään kaikkemme sen suhteen jäsenmaiden suuntaan. Uusiutuviin energialähteisiin liittyen pienet laitokset eivät ole asetuksen sovellusalalla alueella ja Eurostatista ja muilta me tiedämme, että ilmoitusjärjestelmässä on äh, suhteessa uusiutuva energiatuotanto on äh, erilaista raportointikäytäntöä. Täytyy tarkastella vähän, miten jäsenvaltiot raportoivat. Voimmeko me ottaa nämä huomioon, jos raportointi jäsenmaissa ei ole mukaan ottaminen hyvin vaikeata. Sitten oli tarkistusta, jotka liittyvät asetuksen sovellusalaan. Ja meistä asetus kattaa ja jotkut asiat liittyen hiili- ja ligniittiin äh, palmakiveen tuotannosta. Tämä tulee myös äh, lämmön ja sähkön yhteistuotantoon ja mukana. Tämä liittyy jo biopolttoaineisiin. Nämä asetuksen liitteessä, mikä ei ole mukana mutta mikä mainitaan, ovat investointiprojektit, jotka liittyvät hi- hiileen ja kaivannastoimintaan, mutta tässä mielestä pitäisi ottaa tätä uudelleen arviota, joka on jo 2016 tapahtuva ja sen jälkeen pitäisi laajentaa sovellusalaa jotta muut lähtevät mukaan. Mutta kaiken kaikkiaan komissio on kovin tyytyväinen ja me odotamme kompromissitarkistuksia ja keskustelun jatkamista. Kiitos. Kiitokset sitten Ai, hän ei haluakaan. Selvä. Muistuttaisin, että valiokunta-äänestys on 18. syyskuuta. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan tällä Nibler. Ja Eiler edustaa nyt häntä. Eli Eiler, olkaa hyvä. Dankeschön, Frau Kiitoksia, puheenjohtaja. En ole Nibler, mutta hän ei tänään päässyt paikalle, joten hän pyysi minua puhumaan sijastaan. Euroopan parlamentti on aina halunnut kunnianhimoista eurooppalaista avaruuspolitiikkaa. Ja Nibler haluaa kiittää komissiota keskustelun halukkuudesta, mitä tulee EUn avaruuspolitiikkaan liittyvään julkilausumaan helmikuulta. Vain 43 000 ihmistä toimii Euroopassa tällä alalla, mutta tällä on, alalla on valtavasti eri yksiköitä, jotka vaikuttavat kansalaisten elämään. Nämä eivät kaikki liity avaruusmatkailuun. Tämä liittyy myöskin televisioon, laajakaista vaikuttaa asioihin navigointilaitteisiin, automaattiseen e-call-hätäpuhelujärjestelmään, maantieteellisiin tietoihin, maatalouteen ja moniin muihin aloihin. Komissio ehdottaa, että avaruusteollisuuspolitiikassa olisi viisi päätavoitetta. En nyt lähde niitä luettelemaan, mutta jotta tavoitteisiin päästään, on 37 erilaista toimenpidettä valmisteltu komissiossa. Esittelijä katsoo, että tällä alalla meidän pitää priorisoida asioita. Eli seitsemän aihealuetta on osettu esille mietinnössä, joihin pitäisi kiinnittää erityishuomiota. Instituution naiset kysymykset, Kopernikus ja Galilei, kasvava avaruusteollisuus ja sen työllistämismahdollisuudet, avaruuden käytettävyys, tutkimus ja kehitys, viestintä ja avaruusromu-kysymykset. Institutionaalisessa kysymyksessä EU, ESA ja jäsenvaltiot toimivat yhdessä ja heidän yhteistyönsä on erittäin keskeistä. Ja me haluamme parantaa tätä yhteistyötä huomattavasti ja meidän täytyy miettiä, miten ESA voitaisiin liittää hallitusten rakenteisiin tulevaisuudessa. Ja meidän täytyy tosiaan tiivistää tätä yhteistyötä. Sitten Galileo. Se on lippulaivahanke Euroopan avaruusteollisuudessa. Galileon pitää olla täysin toimiva, sen pitää olla yksi prioriteeteista. Tiedotusta pitää parantaa. Galileon eduista pitää viestiä paremmin. Ja yhteiskunnalle täytyy muutenkin kaikista avaruushankkeista tiedottaa paremmin. Sitten avaruusteollisuus voisi olla moottori työllisyydelle ongelmat liittyvät rahoitukseen ja tällä teollisuuden alalla tarvitaan hyvin suuria investointeja, jotka alkavat tuottaa tuloksia vasta hyvin pitkän aikavälin jälkeen. Eli innovaation tarvitaan kyllä paljon rahaa, mutta ei ole vielä varmuutta, saadaanko kaikkia riittäviä rahoitusmahdollisuuksia investointeihin ja innovaatioon. Sitten täytyy katsoa, millä tavalla robottien kehittyminen avaa markkinamahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille. Sitten cross-fertilization, eli alat, jotka eivät toimi avaruusteollisuudessa, voivat kuitenkin toimia yhdessä tämän alan toimijoiden kanssa ja kehittää yhteistä teknologiaa. Ja meidän täytyy myöskin muistaa kilpailukysymykset ja tuet, Euroopan avaruusteollisuus on ainoa, joka on saanut hyvin pitkälti kansallista rahoitusta näihin hankkeisiin. Sitten avaruuden käytettävyys. Täytyy miettiä kolmansien maiden markkina-alueita, esimerkiksi kun ajatellaan kauppasopimuksia, yhtäläiset kilpailumahdollisuudet ja sitten pitäisi kehittää eurooppalainen järjestelmä, jossa avaruus on kaikkein käytössä. Se on yksi perusedellytyksiä, jotta voimme luoda hyvää teollisuuspolitiikkaa. Sitten tutkimus ja kehitys. Meidän pitää koordinoida paremmin näitä toimia, ESAn, jäsenvaltioiden ja EUn välisiä toimia. Meidän pitää miettiä tutkimussuunnitelmia vuoteen 2020 mennessä ja meidän pitää välttää päällekkäistä toimintaa. Sitten meidän pitää panemmin kaupallisesti arvioida avaruuteen liittyviä tietoja ja miettiä, millaiset markkinat niillä on. Sitten satelliittiviestintä. Sehän on yhä suuremmassa roolissa EUn avaruuspolitiikassa. Satelliittien avulla voidaan parantaa esimerkiksi laajakaista kysymyksiä kaukaisella alueella, ja täin päästään myöskin digitaalisen agendan tavoitteisiin. Komission pitäisi tästä syystä miettiä, miettiä ja analysoida näitä navigaatiomahdollisuuksia. Ja meidän täytyy katsoa, miten maailmanlaajuisesti ja alueellisesti voidaan jakaa näitä taajuuksia. Satelliittiviestinnän pitää tulla selkeämmin esiin avaruuspolitiikassa kuin komission julkilausumassa. Ja sitten vielä avaruusromusta. Meidän täytyy miettiä, kenelle avaruus kuuluu. Ja esittelijähän on korostanut, että meillä pitää olla globaalia hallinnointia näissä kysymyksissä. Avaruusromusta tulee ongelma. Meillä pitää olla törmäyksen estojärjestelmiä ja meidän pitää myöskin kehittää Euroopan tasolla seurantajärjestelmiä avaruudessa. Meidän täytyy olla riippuvaisempia Yhdysvalloista ja meidän täytyy välttää näitä törmäysvaaroja. Ja kom- sitten esittelijä odottelee kommenttejanne ja 4. syyskuuta on määräaika tarkistumisen jättämiselle syyskuun lopussa valiokuntaäänestys ja sitten marraskuussa tästä asiasta äänestetään täysistunnossa. Kiitoksia sitten Glantti. Ja dank, äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä Niblerin mietinnön esittelystä. Olen kuullut näitä julkilausumia ja näitä toiveita joita Niivler on ottanut mukaan mietintönsä, mutta parissa kohdassa haluaisin korostaa ja viitata hyvin tärkeään tietoon, mutta joka on myöskin hyvin kiistanalainen. Eli usein on vähän kiistelty parlamentin komission ja sitten jäsenvaltioiden kesken. Ja parlamenttina meillä pitää olla vahva kanta ja sen jälkeen yrittää sitten neuvotella siitä jäsenvaltioiden kanssa. Tärkeää on, että kaikissa näissä toimissa ei nyt tehdä mitään päällekkäistä työtä. millä täytyy hyödyntää synergioita, joita on olemassa. Ja meidän täytyy sitten jäsenvaltioiden kanssa ja ESAn kanssa toimia. ESA on nyt keskeisessä roolissa. Ja millaista yhteistyötä voidaan sitten tehdä? No meillä on hyvää kumppanuutta ja hyvää yhteistyötä, mutta meidän täytyy myöskin miettiä tätä yhteistyön muotoa ja puitteita ja tästä täytyy puhua jäsenvaltioiden kanssa. Esittelijä on ehdottanut uutta elintä. No tietysti olisi hyvä, että meillä olisi foorumi, jolla tehdään yhteistyötä, sitten organisatorisesti voitaisiin edetä vähän nopeammin. Sitten en tiedä, onko komissio suunnitellut jotain, mutta voin kuvitella, että sielläkin on paljon ongelmia. Eli kun on tällaisia viranomaisia, niitä ei ole pelkästään komissiossa, jäsenvaltioissa, aluetasolla ja joskus nämä toimivaltuudet johtavat vähän tietynlaiseen egoismiin. Ja avaruuspolitiikka on sellainen, jota käsitellään hyvin useassa pääosastossa. Kyse ei ole pelkästään Galileosta tai navigaatiosta, Kopernikuksesta, ympäristöstä, vaan tämä koskee muitakin aloja. Ja tämä on hyvin hyvä ottaa komissiossa juuri tältä kannalta esiin. Sitten Nibler on puhunut Galileosta Kopernikuksesta. Ja sitten mitä tulee tähän avaruusromuun, siihen täytyy vielä palata. Eli miten sitä käsitellään, miten, millaisia investointeja ja infrastruktuureita pitäisi saada aikaan. Tämä on hyvä ja kallista, mutta avaruuttakin pitää kuitenkin suojella, joten meidän täytyy nyt vihdoinkin ryhtyä toimiin tässäkin asiassa. Sitten on hyvä, että tätä keskustelua on käyty ja toivottavasti Galileon osalta voimme päästä voimakkaasti eteenpäin. Mediassahan on kerrottu, että Venäjä, Kiina, Intia toimi, ovat hyvin aktiivisia tällä alalla ja nyt on korkea aika me, että etenemme tällä sektorilla. Kiitos. Kiitoksia. Sitten on Johnson. Kiitos. Ja kiitos esittelijän ehdotusten ja lähtökohtien esittelystä, mitä tulee avaruuspolitiikkaan. Minä ky- tähän ja täydentää sinne joitakin kysymysasetteluja. Painottaisin jotakin asioita vähän eri tavalla, mutta avaruusalue on erittäin innovoiva ja se myöskin teknologia leviää sitä muille alueille ja investoinnit avaruuteen voivat luoda kasvua ja uusia työpaikkoja minkä vuoksi avaruusala on yksi näistä alueista, jotka on ihan teknologian kärjessä. Siksi se on tärkeä alue, kun keskustellaan kasvusta ja uusista työpaikoista. Tärkeää on myös löytää ne ehdotukset ja ne haasteet, joita meillä on, jotta perustutkimuksen ja tuote kehittelyn välinen kuilu kurottaisiin kiinni, ja jotta kaupallisesti saataisiin ää, äh, toteutettua akateemisen tutkimuksen tulokset. Monet ovat ottaneet esille tämän kysymyksen eri maista. Haluaisin myös täydentää niitä näkemyksiä, jotka liittyvät siihen, että tämä on alue, jossa suuret toiminnat ja suuret yhteenliittymät hallitsevat alueet alaa. Sillä on tärkeää tämä, että pienet ja keskisuuret yritykset voivat myös olla mukana avaruusteollisuuden kehittämisessä ja politiikan kehittämisessä. Tässä esittelijä on laittanut esille kiinnostavia lähtökohtia ja odotan vastaista yhteistyötä ja jaan sen näkemyksen, että parasta olisi, että meillä olisi mahdollisimman yhteinen jaettu kanta, kun me jatkamme sitten keskustelua muiden toimielimien kanssa. Kiitoksia. Grazie. Kollega Prodi, prego. Kiitoksia sitten Prodi. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Olemme nyt tilanteessa, jossa Eurooppa harjoittaa korkeatasoista ja kilpailukykyistä tutkimusta. Eli meidän täytyy yrittää ehdottomasti pitää kiinni tästä johtoasemasta ja meidän täytyy osoittaa tälle alalle riittäviä varoja. Myöskin haluaisin puuttua tiettyihin kohtiin, joita tutkitaan ja joita voitaisiin nyt viedä eteenpäin hyvin päättäväisellä tavalla. Ensinnäkin puhun nyt kyberturvallisuudesta, eli niiden tietojen suojaamisesta, joita me vaihdamme satelliittien välityksellä. Eli meidän on varmistettava ja turvattava tämä viestintä häirinnältä, jolla saattaa olla äärimmäisen vakavia seuraamuksia. Myöskin ehkä voisin nyt puuttua vielä tiettyihin asioihin, jotka liittyvät satelliittijäljityskysymyksiin. Mutta tässä täytyy muistaa, että se, että olemme riippuvaisia avaruusteknologiasta on äärimmäisen keskeistä. Ja meidän on varmistettava turvallisuus mahdollisimman korkealla tasolla. Ja tässä nyt viittaan tiettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin erityistutkimusta, jolla voidaan vähentää avaruusromua. Eli meidän pitää tutkia, millä tavalla voitaisiin sitten poistaa avaruudesta satelliitit, jotka eivät enää ole käytössä. Eli meidän pitäisi laatia kansainvälinen sopimus sen suhteen, miten asiassa edetään. Mutta mielestäni meidän pitäisi myönteisellä tavalla vähentää kierrosta satelliitteja, jotka eivät enää ole käytössä, ja myöskin osasia, joita niistä on irronnut, jotta voidaan vähentää törmäysriskiä. Sitten on avaruusmyrskyongelmia, niistä ei tiedetä riittävästi. Tämä täytyy ottaa esiin. Tämä on yksi asia, joka on hyvin tärkeä. Emme nyt tiedä, millaisia seuraamuksia magneettimyrskyillä tai aurinkomyrskyillä saattaa olla satelliittiviestintään. Eli tällaista tutkimusta on harjoitettava. Ja meidän täytyy jatkaa myöskin kantorakettitutkimusta. Ja sitten täytyy miettiä tietoja näissä kysymyksissä, jotka liittyvät pk-yritysten toimintaan. Kiitoksia. Kiitoksia, Sten Anders Um, thank you, Chair. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, olen iloinen voidessani osallistua tähän keskusteluun koskien Euroopan avaruuspolitiikkaa Rovaniemelin aloitteesta. Meillä on paljon kokemusta rauhanomaista avaruustoiminnasta, niin kuin kollegat ovat sanoneet, tämä hyödyttää ei vain eurooppalaista, vaan myös globaalia tiedeyhteisöä. Tähän liittyy teknologisia etuja, joista myös kuulimme aikaisemmissa puheenvuorossa julkiset investoinnit ovat olleet tässä tärkeitä alusta lähtien ja vieläkin kuuluvat Euroopan avaruusteollisuuteen. Erityisesti tämä liittyy liittyy mm, perustoiminti ja aarusalusten laukaisuihin. Esimerkiksi komissiota, että saataisiin aikaan eurooppalaista avaruus teollisuutta, joka auttaisi hyötymään näistä raskaista investoinneista. Rova Nibler ja kollegani ovat tehneet tärkeitä kohtia niin poliittisista kuin instituutioista puitteista ja odotan mielenkiinnolla jatkokeskustelua kollegoiden kanssa. Miten voidaan mahdollisimman hyvin käyttää tietoja maahavainnointilaitoksesta tulee olemaan tärkeä. Komissio on ehdottanut eh, avausromun kohdalla, että tietoa olisi saatavilla vapaasti, koska se on mielestäni varsin hyvä ehdotus näitä tässä käytetään paljon julkisia varoja, siksi on vain oikeudenmukaista, jos suuri yleisö myös voi, voi käyttää tulosta hyväkseen. Olen Skifi-fani ja minua kiinnostaa kovasti avaruusturismi. Tässä esimerkiksi Marsia pyritään asuttamaan. Esimerkiksi Ruotsissa oikeus ja ministeri on allekirjoittanut osallistumissopimuksen juuri viime viikolla. Meidän pitää kuitenkin sitä kysymys, kuka loppujen lopuksi hyötyy näistä ohjelmista mikä, mitkä tahansa julkiset investoinnilla tehdään, niin niiden pitää olla sellaisia, että ei vain ministerit tai mahdolliset miljonäärit hyödy, vaan pitää pitää aina yleinen etu mielessä, kun kehitämme näitä ohjelmia. On erittäin tärkeää aloittaa standardointimahdollisuudet, tarjouskilpailuta voidaan ottaa mukaan pk-yrityksiä. Haluan mielelläni keskustella sellaisista ehdotuksista, jotta saadaan Euroopassa vahva teollisuus, rahoinomainen aikaan. Mitä tulee sitten... Mm, radiotaajuusjakokysymyksen pitäisi varmistaa, että varmistetaan tiedon, äh, tiedottamisen monimuotoinen monet haluavat rauhanomaisesti käyttää näitä resursseja hyväksi. Meidän pitäisi voida käyttää näitä valmiuksia muuallakin. Äh, radiotaajuusvaje on yksi kysymys, joka vaikuttaa eri teknologioihin mutta kiittäisin kuitenkin tässä vaiheessa huomiosta ja odotan mielenkiinnolla jatko yhteistyötä. Kiitoksia sitten komissio. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin todellakin kiittää esittelijää tästä mietinnön esittelystä ja myöskin haluaisin kiittää puheenvuoron käyttäneitä kollegoita. Tehän olette hyvin myönteisesti reagoineet komission tekstiin ja komissio on hyvin pitkälti samaa mieltä asioista, joita on sanottu. Haluan aluksi sanoa, että yksi näistä asioista, joista puhutaan, joka tuli usean otteeseen esille, eli koordinointi. Tämä on komissiota huolestuttava asia. Viime marraskuussa komissio julkisti tiedonannon, jossa käsitellään juuri näitä EUn ja ESAn välisiä suhteita. Ja siinä on nimenomaan korostettu sitä, että on tarpeen, jotta voidaan varmistaa tehokkuus resurssien käytössä, jotka lisääntyvät seuraavassa budjetissa, niin meidän on varmistettava, että meillä EUn ja ESAn ja jäsenvaltioiden välillä on vahvemmat, intensiivisemmät suhteet, jotka mahdollistavat resurssien mahdollisimman tehokkaan käytön avaruustutkimuksessa. Kiitoksia. Sitten kollega Er Kreitz. Von, von Nib- niin, vielä Niblerin nimissä haluaisin kiittää teitä. Ja kun meillä on tutkimuksen kehitysohjelma. Meillä on puhuttu sielläkin koordinoinnista. Se on yksi hankalimmista ja katkerimmista neuvottelukohdista, mutta olemme nyt sopineet siitä, että koordinointi on sitten yksi asia, jota vahvistetaan, ja neuvosto sitten hyväksyi tämän ehdotuksen pitkien neuvotteluiden jälkeen. Bene, grazie. Kiitoksia Eler ja muistuttaisin, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 18. syyskuuta puolelta päivin. Sitten siirrymme esityslistalla eteenpäin. Euroopan GNSS-viraston perustamis, perustamisesta annetun asetuksen muuttaminen. Tämä mietintö toimitettiin ennen kesätaukoa käännettäväksi 17. heinäkuuta. Ja nyt ensimmäistä kertaa voimme keskustella sisällöstä. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 19. syyskuuta ja äänestys teollisuusvaliokunnassa on 14. lokakuuta. Varjoesittelyiden kanssa meillä on ollut erinomaista yhteistyötä ja koska tämä asia on näin tekninen, niin olemme tähän mennessä voineet tehdä työtä ilman mitään ongelmia. Teknisesti, teknisistä asioista puhuttiin viimeksi heinäkuussa ja silloin saimme käydä myöskin komission kanssa ensimmäistä keskustelua. GNSS-virasto luotiin vuonna 2004 ja ensimmäinen syyskuuta 2012 se sijaitsee Prahassa uusissa tiloissa. Tärkeimmät tehtävät on se, että satelliittinavigointijärjestelmät EU:ssa ovat turvallisia ja että yleiset edut ovat riittävän puolustettuja – ja että varat, joita sille on myönnetty, sidotaan oikeisiin kohteisiin. Asetus, joka hyväksyttiin 2008, on antanut virastolle myöskin akkreditointitehtäviä turvallisuusjärjestelmien osalta. Nyt kun virasto aloittaa täysimittaisesti työnsä ja kun Galileo on valmistumassa, niin nyt halutaan ottaa esille tarve varmistaa, että nämä kaksi tehtävää hoidetaan täysin riippumatta toisistaan. Komissio haluaa paremmin määritellä viraston tehtäviä ja mitä tehtäviä ja vastuualueita kuuluu viraston sisäisille osastoille. Myöskin asetuksessa on puhuttu yleisestä lähestymistavasta liittyen EU-virastoihin – 44 tarkistusta on esitetty mietintöön ja niiden avulla halutaan paremmin määritellä näitä tehtäviä, vastuualueita ja valvontamenettelyitä viraston sisällä. Nyt on kuusi kohtaa, jotka haluaisin ottaa esille. Tietyt tarkistukset viittaavat yhteiseen lähestymistapaan, joka EU:ssa on virastojen suhteen. Ja kun tämä ehdotus julkistettiin, sitä oltiin vielä hyväksymässä siinä vaiheessa. Suurimmat huolenaiheet liittyvät mahdollisiin etujen ristiriitoihin ja monissa tarkistuksissa on paremmin määritelty säädökset tällaisissa kysymyksissä. Ja sitten on ad hoc artikla 22a, johon on otettu mukaan lukuisia suosituksia tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta 2012. Tiettyjä muutoksia on tehty, koska meidän pitää erottaa roolit selkeästi, mitä tulee pääjohtajan ja sitten turvallisuusneuvoston johtajan tehtävien välillä. Tietyissä tarkistuksissa on otettu esiin näitä, esimerkiksi kansallisten asiantuntijoiden roolit. Myöskin halutaan vahvistaa läpinäkyvyyttä ja vuosittaiset ja monivuotiset työohjelmat ja vuosikertomukset ja sisäiset raportit julkistetaan – ja monissa tarkistuksissa halutaan vahvistaa valvontamahdollisuuksia, joita Euroopan parlamentilla pitää olla pääjohtajan ja akreditointineuvoston johtajan suhteen. Sitten on muita, vain vähän korjaavia tarkistuksia, ja haluamme pitää tämän tekstin johdonmukaisena ja noudattaa sääntöjä. Ja nyt sitten puheenvuoron saa Glante. Kiitoksia puheenjohtaja. Oikeastaan minä ei ole suurempaa sanottavaa. Tämä on ihan hyvä yhteistyötä ollut, mutta pari kysymystä, jotka liittyvät tarkistuksiin. Ensinnäkin tarkistus 31. Siellä puhutaan työjärjestyksestä No, minä tietysti tuen avoimuutta, mutta tässä kohdassa liiallinen avoimuus saattaa olla vähän vaarallista. Täytyy miettiä, miksi tässä sanotaan vahvista työjärjestyksessä ja julkaisee sen. Ja sitten toinen kysymys, joka tuli mieleeni, liittyy tähän eturistiriitaan. Tarkistuksessa neljä tästä on puhuttu hyvin pitkään – ja ilmeisesti jotain ongelmia jo on. Eli onko jo ongelmia, joita on tullut esille, vai onko tämä vain tällainen yleinen reaktio ongelmiin, joita tietyissä virastoissa on esiintynyt? Mutta muuten olen samaa mieltä, mutta nämä kaksi kysymystä vain tulivat mieleen. Kiitos. Grazie, la collega Hall, prego. Kiitoksia sitten Hall. Thank you. Kiitos. Puhun myös lyhyesti Pidän mietintönne kovasti tervetulleena. On hyvin tärkeää, että pidämme huolta siitä, että GNSSn toisen haaran välillä ja sitten turvallisuusluvan myöntämisen välillä on ero. Ja on hyvä, että mietinnässä pyritte juuri siihen, että, että tiukennetaan tätä paremmin niin, että tämä ero pysyy suhtaudun epäröivästi ainoastaan tähän kielen käyttöön tässä, erityisesti tässä isossa ylimääräisessä tarkistuksessa, jonka teette, koska tämä käytetään aika raskasta kieltä. Voisimmeko käyttää samaa jo kieltä, jota hyväksyttiin enisän tapauksessa? Kompromissin jälkeen oli tekstejä, joka kattasi samat asiat, eli etu, ristiriidat Enisan tapauksessa. Ja ehdotan, että me käyttäisimme sitä saman tavoitteen saavuttamiseksi, mutta vähän ää, tiivimpää kieltä käyttäen. Toiseksi on hyvä, että täytämme tätä harmonisoitua viranomaisten säännöstöä, virastojen säännöstöä. Ja on hyvä, että parlamentin valvontaa toteutetaan samalla tavalla Tiedämme, että on näitä erityisiä talouspohjaisia virastoja. Parlamentti oli mukana haastattelemassa näitä johtajia ja sitä äänestettiin ja minusta on kohtuullista haluta samaa tässäkin tapauksessa. Ja lopuksi kannatan sinun ehdotusta siihen, että EU-virastona tämän viraston pitäisi toteuttaa sukupuolten tasa-arvoa hallintoneuvostossa. Sanamuoto on tässä hyvin kohtuullinen, ei mitenkään vedä överiksi. Meidän pitäisi kannattaa tätä. Kiitoksia sitten komissio. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Ensin haluaisin kiittää teitä henkilökohtaisesti sitä, että olette käsitelleet henkilökohtaisesti tätä tärkeää aihetta ja että te olette valmiita nyt saman nopeasti neuvoston kanssa aikaan sovun. Tämä mietintöluonnos tässä nykymuodossaan on meistä hyvä pohja neuvotteluille neuvoston kanssa, ja tällä tavalla voidaan vahvistaa GSAta. Nyt on tärkeää, että korostetaan vielä sitä, että GSAn vahvistaminen on keskeinen elementti ja uudistus, kun ajatellaan GSA-asetusta, niin kuin kun se astuu voimaan ensi vuoden tammikuun ensimmäinen päivä. Kaikki toimet ja muutosehdotukset, joita on tehty, jotka liittyy viraston vahvistumiseen, ovat hyvin tervetulleita. Te sanoittekin jo, että komission teksti paketissa on kolme avainkohtaa. Ensinnäkin se, että GSAta vahvistetaan. Tästä olen ensimmäinen tammikuuta lähtien alkaa sitten viraston elämässä uusi vaihe ja Galileo ja EGNOS hankkeissa. Eli virasto on yhä enemmän vastuussa niitä kuin tässä vaiheessa. Toinen tavoite komission ehdotuksessa on se, että viraston sisällä tehdään selkeä ero, mitä tulee toiminnan välille ja sitten mitä tulee tämän turvallisuusakkreditoinnin välille. Ja vähintään yhtä tärkeää on se asia, josta te jo puhuitte, eli mitä tulee valvontaan ja yhteistyöhön parlamenttiin ja neuvoston kanssa. Meillähän on nyt nämä säännöt, jotka koskevat kaikkia EU-virastoja. Ja sitten on muutamia sanamuotoja, joista voidaan ehkä vielä keskustella. Mutta se nyt ei ole tärkein asia tällä hetkellä, mutta minä täytyy vielä korostaa sitä, että ensimmäinen tammikuuta virasto ottaa Egnosista vastuun harteilleen. Ja meidän täytyy varmistaa, että systeemi sitten toimii kitkattomasti Se on tärkeää esimerkiksi lentoturvallisuudessa ja tulevaisuudessa yhä enemmän. Ja sitten mitä tulee Galileon, meillähän on yksi ta- välitavoite vuonna 2017, mutta jo nyt GSA on alkanut käsitellä näitä asioita. Ja mitä tulee tähän early service-kysymykseen, niin tässäkin mahdollisimman nopeasti on tuettava GSAn henkilöstöä. Eli lopuksi vielä sanoisin, että me Olemme tyytyväisiä tästä keskustelusta ja luotamme siihen, että mahdollisimman pikaisesti voimme keskustella tästä ehdotuksesta sitten neuvoston kanssa. Kiitos. Bene, grazie. Kiitoksia komissiolle. Muistuttaisin kollegoille, että määräaika tarkistusten jättämiselle eli on 19. syyskuuta puolelta päivin. Sitten siitä, mitä Glant ja Hall sanoivat, pane nämä merkille työssä ja otamme huomioon nämä ehdotukset. Toivottavasti olemme nyt kaikki ymmärtäneet, että me kaikki haluamme päästä tiettyihin tavoitteisiin. Me haluamme vahvistaa läpinäkyvyyttä ja esimerkiksi Tarkistuksessa 31 on puhuttu tästä ja myöskin tästä vuosikertomuksesta ja työstä, josta voitaisiin sitä kertoa julkisesti. Ja sitten tarkistuksessa neljä on tilintarkastustuomioistuimen kanta otettu esille. No, tämä nyt on hiukan sekavaa tällä hetkellä, eli meidän täytyy vielä katsoa näitä tarkistuksia teidän kanssanne ja miettiä, millä tavalla voimme pitää sen ajatuksen, että meidän pitää päästä avoimuustavoitteisiin ja meidän täytyy noudattaa ohjeita, joita on tullut muilta tahoilta, joiden kanssa asioista on neuvoteltu. Ja olen tietysti samaa mieltä siitä, että meidän täytyy selkeyttää tätä tekstiä, joka sitten viime kädessä hyväksytään. Eli toivottavasti hyvä yhteistyö jatkuu vielä, kun käsittelemme näitä tarkistuksia ja pääsemme näihin tavoitteisiin, koska tämä tavoitteemme on hyvin tärkeä. Kiitoksia kollegoille. Ja sitten Toija, joka nyt ei päässyt paikalle. Häntä edustaa Prodi, eli kulutustavaroiden turvallisuus. Prodi, olkaa hyvä. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja kulustustavaroiden turvallisuuspaketti, jonka komissio hyväksyi helmikuussa 2013. Siinä tavoitteena on se, että uudistetaan lainsäädäntöä, jotta voidaan selkeyttää ja yksinkertaistaa soveltamista sääntöjen osalta, joita on vallalla tällä alalla. Meidän täytyy yksinkertaistaa tämänhetkisiä sääntöjä, jotka koskevat tavaroiden turvallisuutta, ja toisaalta pitää myöskin vahvistaa markkinoiden valvontaa. Yleinen tavoite komission ehdotuksessa on, että varmistetaan se, että EUn markkinoille tulee ainoastaan turvallisia tuotteita. Tällä hetkellä järjestelmä on hyvin sirpaloitunut ja se vaikuttaa kielteisesti näiden sääntöjen soveltamiseen. Komission tekstissä on kohtia, joita varmaan voidaan vielä parantaa sisämarkkinavaliokunnan kollegoiden tarkistuksilla ja sitten myöskin Envi, Inta, Ekon ja juuri valiokunnat ovat laatimassa lausuntoja. Ja tässä valiokunnassa meidän täytyy vaikuttaa siihen, että löydämme tasapainon eri sääntöjen välille. Ja tällä tavalla voidaan sitten yksinkertaistaa näitä sääntöjä. Ja täytyy muistaa, että byrokraattiset taakat ovat myöskin kustannus yrityksille. Ehdotuksessa on turvallisuuteen liittyviä ehdotuksia, jotka liittyvät esimerkiksi kokoamisohjeisiin, huoltoohjeisiin ja sitten riskialttiisiin kategorioihin ja muita. Tässä ei kuitenkaan ole puhuttu esimerkiksi kosmeettisista tuotteista, leluista tai akuista, mutta mukana on tiettyjä velvoitteita maahantuojille ja tuottajille ja jälleen jakelijoille. Heidän on taattava, että riittävästi tietoa on näkyvästi saatavilla kuluttajille. Sitten tästä lausunnosta. Siinä on keskitytty tiettyihin yksittäisiin kohtiin, jotka liittyvät kuluttajan suojaan ja Euroopan teollisuuden kilpailukykyyn. Haluaisin korostaa muutamaa seikkaa. Meidän pitää määritellä haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat, ja parlamentti on laatinut oma-aloitemietinnön, ja turvallisuuskysymykset pitää ottaa esille varsinkin niiden henkilöiden osalta, joilla ei ole saatavilla näitä tietoja. Sitten Charles de Mose sisämarkkinavaliokunnassa on viitannut myöskin tuotteisiin, jotka näyttävät puolensa vetäviltä lasten silmissä, koska heitähän pitää erityisesti suojella. Netissä myytävien tuotteiden turvallisuus on otettava huomioon, koska tämä kaupankäynti on nousussa, joten tämäkin ala täytyy näissä säännöissä ottaa huomioon. Meidän pitää taata kuluttajien turvallisuus ja myöskin eurooppalaisten yritysten kilpailukyky, ja meidän täytyy kiinnittää huomiota myöskin alkuperämerkintöihin ja jäljitettävyyteen. Ja tarkistuksessa 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 16 on puhuttu näistä asioista. Ja meidän täytyy kiinnittää huomioita alojen avoimuuteen ja tuottajilla pitää olla mahdollisuus mainita markkinoilla olevan tuotteen koostumus. Ja nyt voidaan, niin voidaan sitten varmasti tietää, vastaako se laatuvaatimuksia ja ympäristövaatimuksia muun muassa. Sitten täytyy myöskin taata vastavuoroisuusperiaate tuotteiden osalta, joita on valmistettu Euroopassa ja joita tuodaan Eurooppaan. Näin voidaan välttää yritysten eriarvoinen kohtelu ja varmistaa sitten maailmanlaajuisesti tasapuolinen kaupankäynti. Asetuksessa pitää myöskin ottaa huomioon se, ettei luoda lisätaakkaa hallinnollisesti yrityksille. Ja yhdessä tarkistuksessa on pyydetty, että luotaisiin jonkinlainen konsortio, koska näin voitaisiin noudattaa turvallisuussääntöjä ja vähentää kustannuksia. Ja siis tarkistus 15. Tekstiä voidaan vielä parantaa tarkistuksiin, ja olemme valmiita kuuntelemaan kaikkia kollegoiden ehdotuksia. Kiitos. Kiitoksia, Prodi. Sitten Korhola. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Työskentelin viimeksi kuluttajatuotteiden turvallisuuslainsäädännön kanssa kolme vuotta sitten, kun olin IMCO-valiokunnassa Schaldemosen mietinnässä varjoesittelijä esittelijänä. Tämä oli valiokunta-aloitteinen mietintö, jossa käsiteltiin nykyisen yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin turval- turvallisuuspiirteitä. Jotain samankaltaisuuksia tässä on. Uusi komission luonnos on, kattaa monia porsanreikiä ja siinä on paljon piirteitä, joita parlamentti ehdotti jo valiokunta-aloitteessa mietinnössä, mutta kun tätä tarkastelen, ja että myöskin tarkistuksia. Tässä kaksi asiaa, jotka mainitsin uudesta asetuksesta lyhyesti. Tämä alkuperämaan laki, pakollinen ilmoittaminen. Tästähän on usein keskusteltu eri yhteyksissä. Ja tämä on poliittinen kysymys, joka jakaa jäsenvaltiot. Mitä kuluttajien tietoisuuteen tulee, ja tiedonsaantiin tulee, olisi ihan teellistä, jos se tietää, mistä hyödykkeet tulevat. Mutta tämä tuskin kertoo mitään tuotteen turvallisuudesta. Ja tämä on harhaanjohtavaa. Samalla kun tätä tällä että tuota tulee alkuperämästä. Alkuperämaa määritellään tullikoodiston avulla. Se on maa, jossa viime, tuotteen viimeinen merkittävä jalostus tapahtui tuotteen aito alkuperä, raaka-aineet ja komponentit mukaan lukien usein on ja saattaakin olla useissa maissa. Kun valmistajien täytyy taata, että tuotteessa on ö, yhteystiedot ja sarjanumeroja, jotka mahdollistavat ö, tuotantoketjun jäljettävyyden tämä alkuperämerkinnän lisäarvo. Tuskin parantaa jäljitettävyyttä, jos tuote on e- turvaton. Itse olen sitä mieltä siksi, että alkuperämaa on tällainen etiketöinti, ilmoitusasia, ei tuote turvallisuuskysymys. Sitten toinen kohta on tämä lasten vetoavat tuotteet. Niiden määrittely, niin erityisten turvallisuusvaatimusten asettaminen näille tuotteille – oli jotain, josta myöskin keskusteltiin kolme vuotta sitten valikunta-aloitteisen mietinnän tapauksessa. Ja se hylättiin, ja minä vähän e- epäilen vielä, kenemmekö lainsäätäjänä määrittelemään, mikä lapsiin vetoaa. esimerkiksi lapsista, lapsiin vetävistä tuotteista saattavat esimerkiksi leivän pahtimen, joka on näköinen tai nukemuotoinen shampoopulla ja kynttilä, joka on kuin mansikan muotoinen. tuotteet on otettu jo huomioon. Astu salviivaa sitä. Niitä, niiden turvallisuutta täytyy ajatella erityisesti artikla 6 yhdessä. Täysin ymmärrän halun tehdä näistä tuotteista lapsiturvallisia, mutta jos lapsi on liian nuori ymmärtääkseen, mikä leivänpahdin on, niin mitä se käytetään. kysymys on enemmän aikuisten vastuulla laittaa ne turvalliseen paikkaan ja lapsen pitäisi opettaa niitä käyttämään ja sähkölaitteiden vaarallisuudesta pitäisi kertoa. Muuten me siirrymme oikeaan suuntaan ja, ja par- parannamme nykyistä erittäin pirstoutunutta lainsäädäntöä. Grazie, kollega Kiitoksia, Sten Kreuzmann. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Toijalle tästä lausunnosta. Sisämarkkinavaliokuntahan on tässä asiasta vastaava valiokunta. Ja samanlaisia tarkistuksia on tehty kummassakin valiokunnassa. Turhat on turha byrokratia on haitallista Euroopan taloudelle ja myöskin asetuksen tavoitteille. Meidän pitää yhdistää käytännön vaatimukset yrityksistä ja meidän pitää vahvistaa markkinavalvontaa ja meidän pitää myöskin parantaa kuluttajaturvallisuutta. Ja teen siis kolme ehdotusta nyt esittelijälle, jotka mielestäni ovat hiukan ongelmallisia. No sitten lapsiin vetoavat tuotteet. Tämä on hyvin laaja määritelmä. Esimerkiksi kirjavat värit jo saadaan, saatetaan lukea lapsia puolensa vetäväksi tekijäksi. No tietysti valhemmilla lähinnä on valvontavastuu ja sitten pitää pitää kiinni näistä alkuperämerkinnöistä kaikissa tuotteissa. No sitten kun ajatellaan kaupallispoliittisia kysymyksiä, niin saattavat tietysti aiheuttaa riitaa, mutta tavoitteena on kuitenkin varmistaa se, että tuottajien puolelta pidetään kiinni näistä turvallisuusvaatimuksista. No sitten komission ehdotuksessa on puhuttu jo siitä, että millaisia vastuita valmistajalla ja maahantuojalla on. Tästä nyt ei ole mitään seuraamusarviointeja tehty, kuinka paljon tämä maksaa Euroopan tuottajille. Ja meidän täytyy erityisesti pitää mielessä PK-yritykset, useinhan ne unohtuvat. Ne usein hukkuvat näihin liiallisiin sääntöihin. Ja sitten tulli tiedot eivät ole oleellisia kuluttajille. Jos valtaosa tuotteesta on valmistettu EUn ulkopuolella, niin siinä saattaa silti olla meidän EU-merkintä. No, jos ajatellaan näitä raaka-aineita, niin niitäkään ei aina voida päätellä näistä merkinnöistä. Esimerkiksi tähän luetteloon otetaan mukaan maat, joissa näitä tuotteita on viimeksi tavalla, tavalla valmistettu tai jalostettu. No sitten varoitukset, esimerkiksi mitä tulee vähimmäisikään, tai vähimmäispainoon tietyissä tuotteissa. Se on tietysti hyvä tarkoitus, mutta se saattaa johtua epävarmuuteen, koska sääntöjä ei ole kattavasti sen suhteen, millaisia varoituksia pitää liittää mihinkin tuotteisiin. Eli komissio on paremmin ratkaissut nämä ongelmat, koska artikassa 6 on puhuttu näistä turvallisuuskysymyksistä tuoteturvallisuuden kannalta. Meidän täytyy miettiä näitä asioita, jos löydämme ratkaisu niin hyvä, ja olen iloinen hyvästä yhteistyöstä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitoksia sitten Anders Dotter. Ähm, kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin kollegani olen myös sitä mieltä, että tuoteturvallisuusdirekti on tärkeä kysymys. Olen tyytyväinen komission tekemistä ehdotuksesta. Hyvä uutinen on se, jonka kuulin tänä kesänä, että vähemmän ruotsalaisia sairastuu lomansa aikana ulkomailla, koska elintarvikkeista on tullut turvallisempia EU-ssa. Kuitenkin ne tarvikkeet eivät tähän kuulu, joten se ei ole meille kovin karlevate tieto. Mutta joitakin asioita on, joita tunnistan komission ehdotusluonnoksessa. Ja tässä lausun sen vähän laatia, ensinnäkin olen täysin samaa mieltä asioista, jonka EPP ja liberaalikollegani ottivat esille alkuperästä ja alkuperän merkinnöistä. Tämä voi olla merkintään liittyvä kysymys, mutta todennäköisesti tämä ei suinkaan ole mikään turvallisuuskysymys, joten siksi siihen pitää vielä pureutua. Olen myös hiukan hämmästynyt, että komissio kutsuu jäljitystä ja seurattavuutta. Se, se, tai se liittyy siihen, että miten löydämme turva, turva, vaarallisia tuotteita. Näinhän me voimme löytää niitä tuotteita, jotka ovat turvallisia, mutta epä tu- tai turvattomat tai vaaralliset äh, tuotteet siltikin jäävät tunnistamatta. Usein tämä olisi tällainen pieni semanttinen korjaus, jonka haluaisin tähän tekstiin saada johtosan kappaleisiin. On ollut varsin vahvasti korostettu sitä, että tässä pitäisi olla myös ähm, käytettyjen tavarojen kauppa mukana. Tämä hiukan minua hämmentää ja huolestuttaa, koska, äh, tai tiedän kyllä, että herra Kreutzmannkin sanoi, että ähm, käytön tavaran kohdalla on monia yrityksiä toiminnassa, samoin kansalaisia, jotka myyvät henkilökohtaisia tavaroita, Sitten tarvitaan kaikenlaisia lupia ja sertifikaatteja. Tämä voisi kyllä estää että tällaisen kaupankäynnin jatkossa täysin, joten mielestäni vanhan tavaran on jotakin ihan luonnollista, jota ihmiset haluavat harjoittaa, eivätkä he halua, että Euroopan tasolta asetetaan minkäänlaisia direktiivejä tai muuta, joka estäisi heitä toimimasta, joten haluaisin, että käyttäisimme hiukan aikaa siihen, miten käytyn tavaran kauppa, joka on täysin laillista Euroopassa, miten sille annettaisiin hiukan suurempi sija myös tässä asetuksessa. Grazie. Komissione. Kiitos sitten komissio. Thank you very much, uh, madam. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja ja kiitokset esittelijälle työstä. Ja kiitos kunnianarvoisten jäsenten kommenteista. Olemme kiitollisia siitä, että voimme ottaa osaa keskustelun tänään. Olemme oikein iloisia, että parlamentin jäsenet ovat poimineet niitä asioita esille, jotka neuvoston työryhmässä pidettiin relevantempana ja joita eniten työstettiin komissiossa. Mietinnön suhteen olemme myöskin iloisia, että sinne pyritään parantamaan ehdotuksen osia, esimerkiksi heikommassa asemassa olevat kuluttajat tai viittaukset lapsiin vetävissä tuotteissa. Olemme oikein herkkiä tähän alttiimmassa asemassa olevien kuluttajien kysymykseen, koska ainoa lainsäädäntö, missä muualla on tämä määritelmä 2005, on nämä virpiset kaupalliset keinot. Meillä on ollut aina vaikeuksia määritellä, ketä nämä kuluttajat ovat, ja olemme aloittaneet tutkimusprojektiin ja odotamme tuloksia 2014. Tämä on vain tiedoksi. Tämä on kuitenkin relevanttia tietoa tärkeästä kysymyksestä. Lapsiin vetävät tuotteet, tekstin parantamista komissio pitäisi jäädä tervetulleena. Mitä tulee sitten tähän alkuperämerkintään, joka on ratkaiseva kysymys. Siitähän olemme keskustelleet usein. Selkeyttäisin, että komissio teki ehdotuksensa kokemustensa pohjalta. Kokemus tästä nopeasta hälytyksen järjestelmästä Rolexissa. Myös muussa kuin ruokatuotteissa Eurooppa on maailmanjohtaja. Rallex-järjestelmässä on 10 prosenttia tuotteita, jotka tulee Eurooppaan. Ne eivät täytä normeja ja niillä ei ole alkuperämerkintää ja niissä alkuperämerkintä parantaa jäljitettävyyttä. 10 prosenttia on paljon. Kun te ehdotuksessa tämän ehdotuksen, me ajattelemme, mitä parannuksia tuotteiden jäljitettävyyteen tulee Euroopan markkinoilla. Me olemme oppineet kokemuksesta. Mitä käytännössä oppimiseen tulee, ja kun kauppa mainittiin, alkuperämerkinnät eivät ole mikään uutuus. Laki vaatii sitä monissa muissa lainsäädäntöalueissa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja monissa muissa kolmessa maissa. Ei tämä ole mikään eurooppalainen keksintö eurooppalaisen on sitä, kun ne vievät muualle maailmaan. Sekin kannattaa pitää mielessä, kun vastataan johonkin esille tuohon kysymyksiin. Mitä komponentti alkuperään tulee, täytyy myös sopia kokemuksista muilla alueilla. Olemme keskustelleet tästä laajasti, keskustelemme yhä ruoan suhteen. Tiedämme, että tämä on monimutkaista. Nykykäytäntö perustuu yhteisön tullikoodiston, joka on ainoa universaali luotettava alkuperämerkintäjärjestelmä. Mistä syystä? Komission alkuperäinen ehdotus liittyi lopputuotteeseen viime, ja viimeiseen paikkaan, jossa viimeinen merkittävä jalostustoimi tapahtui. Toivottavasti tämä auttaa teitä ne kysymyksiä. Nämä liittyvät täsmällisiin esitettyihin näkökohtiin. Olemme käytettävissänne. Ja lopuksi kiitämme sitä, että pidätte tätä kiireellisenä, koska halusimme nähdä tämän hyväksymisen tällä lainsäädäntökautanolla, jotta Eurooppa pysyisi tuoteturvallisuuden kärkialueena. Niin. Kiitoksesta vielä Brody. Haluaisin kiittää tästä keskustelusta haluaisin vielä kertoa, että toimitan nämä tiedot kollegalle sillä tavalla, että hän tietää, mistä tällä on keskusteltu. Ja hän voi sitten käyttää hyväkseen kaikkia näitä ehdotuksia, joita täällä on tullut esille. Kiitos. Kiitoksia. Määräaika tarkistusten jättämiselle on keskiviikko 4. syyskuuta puolelta päivin. Sitten viimeinen kohta esityslistalla avaruusvalvonnan ja seurannan tukiohjelma. Amelia Andersdotter, ole hyvä. Um, thank you, Chair. Um, Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat kollegat. On kunnia olla esittelijänä tästä ehdotuksesta, kun, jossa käsitellään Avaruusvalvonta ja seurantaa. Toivottavasti tämä edesauttaa siinä, että parannetaan avaruuden seurantaa ja voidaan. Eurooppa on ollut johtoasemassa kaupallisten satelliittien laukaisemisessa. Se on relevanttia, kun ajatellaan sitä, että haluamme säilyttää tämän aseman erityisesti viittaan Kopernikus ja Galileo-ohjelmiin on riski, että tapahtuu tällaisia törmäyksiä johtuen avaruusromusta. Meidän pitäisi tätä kautta pystyä tällainen välttämään joka tahansa komissiosta, neuvostosta, teollisuudesta, mukaan lukien minä itse, on samaa mieltä näistä kohdista. Niin kuin mainitaan tässä työasiakirjassa, toivottavasti se on väitetty kaikille kollegoille. Tällä hetkellä Euroopasta puuttuu tied... Does threaten spacecrafts. Ähm, tietojärjestelmä. Meillä on erilaisia näkemyksiä, joista on keskusteltu kun komissio tästä kokousta. Sitten teollisuus on ilmo- kertonut, että rahan puute saattaa aiheuttaa sen, että investoidaan vähemmän sensoreihin, tutkiin ja niin edelleen. Teleskoopeita kuitenkin tarvitaan. Tämä on kyllä ymmärrettävää, jos verrataan tätä budjettia vaikka USA vastaavaan budjettiin, kun se investoi SST-kapasiteettiin, valmiuksiin. Se on 200 miljardia enemmän kuin 70 miljardia, jota komissio on ehdottanut. Tämä asia on otettu esille myös talous- ja sosiaalikomiteassa, joka myös haluaa antaa lisävaroja investointeihin ja infrastruktuuriin, kun ajatellaan kuitenkin tämän hetken taloudellisia vaikeuksia jotka näkyvät myös monivuotisessa rahoituskeskus, rahoituskeskustelussa ja minkälaisia laatuvaatimuksia annetaan tiedolle, jota saataisiin. Minä tukisin tällaista alkuluonnosta, joka komissio on tehnyt, jotta voisi, alkaa verkottumalla ja käyttää hyväksi olemassa olevia keinoja ja keskittäisiin aivan erityisesti tähän inhimillisten voimavarojen kehittämispuoleen kun puhutaan sitten budjetista, meidän täytyy myös ymmärtää, mistä 70 miljoonaa euroa loppujen lopuksi saataisiin. On selvää, että lisätään uusi budjettikohta MFF, olisi hiukan hankalaa kyllä tässä vaiheessa, joten ehdotan, että tarkastelemme tämänhetkisiä monissa rahoituskehysohjelmia, voidaanko sieltä löytää rahoitusta. Galileo tietenkin voisi olla tärkeä ähm, rahanlähde tässä, se mainitaankin, mutta mitä tulee sisäiseen turvallisuusstrategiaan, sekin voisi olla yksi mahdollisuus. Kopernikus viittaa SSTn vaikutuksen ja hyötyihin, mutta meidän pitää seurata vielä komission ja neuvoston keskusteluita, ovatko he valmiit tällaisen rahoitukseen. Me tarvitsemme aivan erityisen budjetin, jossa on tarvittavia resursseja koskien kaikkia ehdotuksen osia ja muut ohjelmat, jotka tarvitsevat SSTtä, pitäisi määritellä, mikä niiden osuus sitten saattaisi olla. Tässä budjettikysymyksessä mielelläni jaan tietoa budjettivaliokunnan kollegoille ja keskustella heidän kanssa erityisesti Rova Carvalho, joka on laittanut lausunnon SSTstä ja myös tietysti komission kanssa haluan olla yhteydessä, samoin valiokunnan varjoistelun kanssa haluan olla yhteistyössä. Haluaisin keskustella teidän kanssanne myös siitä, miten varmistetaan se, että saadaan mukaan mahdollisimman paljon voimavaroja ja miten nämä voimavarat jaetaan ja niin kuin jäsenvaltiot haluaisivat, niin ne jaettavan. Ja minkälaisia käytetään siinä kohdassa artikossa kolme halusimme että sensureita käytetään niin kuin gravitas äh, tutkaa tasakasta järjestelmää ja olisi hyvä antaa mahdollisuus myös teleskoopeja tutkille liittyä tähän ohjelmaan myöhäisemmässä vaiheessa, jos ne ovat valmiita siihen teknisesti ja täyttävät Euroopan komission valintakriteerit. Me haluamme välttää sen, että suljetaan ovi miltä tahansa taholta, josta voisi olla hyötyä jatkossa, ja tämä pitää ottaa huomioon, kun näitä, näitä päätöksiä tehdään. Sitten, mitä rahoitetaan SST-ohjelmassa? Toivon, että voimme keskustella tästä kollegojen ja komission kanssa, minkälaisia lisää yksityiskohtia voimme kirjata tähän tekstiin, jotta voimme paremmin määritellä tulevan toiminnan piirteitä. Haluaisin pitää eh, myös tosi hyvä, että olisi tällainen julkisesti käyttävä tutka. Se olisi vähän niin kuin USAn two-line luet, element-luettelo järjestelmän. Me EU:ssa voisimme olla myös rohkeita näissä kysymyksissä ja toimia. Haluaisin myös keskustella komission kanssa ja työtovereiden kanssa, minkälaisia rakennetta tälle STTlle annettaisiin mitä tulee tiedonsaantiin, meidän mitä varmistaa luotettavuus, minkälaisen, miten komissio näkee tämän asian, miten jaetaan luottamuksessa tietoa turvallisesti eri osapuolten kesken. Mielestäni on se kiinnostavaa pohtia, miten tämä, miten tämä STT-järjestelmä liittyy kolmansiin osapuoliin. Tällä saralla voisimme ajatella kolmansia osapuolia, mutta myös kansainvälisiä tahoja, mukaan lukien yksityistä sektoria. Esimerkiksi avaruustietojärjestö, joka jossa ja, jonka yhteydessä jaetaan tietoja SSTn ja muiden asioiden tiimeiltä. Mutta lopetan puheenvuoroni tähän ja odotan teiltä sitten kommentteja. Samoin komissiota kuuntelen mielelläni. Kiitos sitten Prodi. Ringrazio per questa esposizione. Kiitoksia tästä alustuksesta. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä tämän tekstin kanssa. Kuten aikaisemmin sanoin, avaruus on hyvin keskeinen resurssi. Ja minä näen, että riskinä on se, että meillä on ehkä vähemmän takeita siitä, että nämä palvelut voidaan tuottaa on näitä törmäysriskejä ensinnäkin ja muistuttaisin, että törmäysongelmat ovat asia, joihin pitää puuttua hyvin kiireellisesti. Riskinä on se, että tilanne pahenee eksponentiaalisesti, koska jokainen törmäys voi johtaa satoihin tai tuhansiin sirpaleisiin. Eli silloin tämä törmäysriski kasvaa eksponentiaalisesti. Tämän asian pitää olla hyvin selvä ja tämä on keskeinen tekijä, kun ajattelemme, miten toimitaan näiden törmäysten ja sirpaleiden suhteen. Meillä on nyt mahdollisuus laskea tämänhetkisessä tilanteessa kuinka todennäköistä on joutua törmäykseen. Ja kuten aikaisemmassa keskustelussa totesin, mielestäni olisi tärkeää, että me teemme kaikkemme ja otamme myöskin tutkahavainnot ja teleskooppihavainnot mukaan, jotta meillä on mahdollisimman luotettavia tietoja, joiden avulla voidaan tehdä laske, laskelmia. Eli olisi tärkeää, että voimme laskea törmäysriskin ja sen, mitä seuraamuksia törmäyksellä sitten olisi. Eli meidän täytyy miettiä, miten näitä törmäyksiä voidaan välttää, kuten avaruusasemillakin on tehty useaan otteeseen. Nyt meidän täytyy siis, kuten aikaisemmin sanoin, meidän täytyy ryhtyä aktiivisiin ponnisteluihin jotta voimme kiertoradalta poistaa näitä esineitä, koska vain sillä tavalla voidaan puuttua tämän ongelman juureen. Kiitos. Kiitosten Johansson. Ja kollegor och... Kollegat ja Amelia Andersdotter. Sanoisin, että jaan ne näkökannat, jotka on tässä aineistossa, josta, josta, me, josta me keskustelemme. Ja Amelia on tehnyt perusteellista työtä. Odotan yhteistyötä hänen ja monen varjoistelijoiden kanssa. Tässä keskustelussa ottaisin ylös vain yhden asian. Me voimme ottaa eh, esille sitä, kuinka tärkeä asia tämä on, ja voisimme ottaa useampiakin esimerkkejä siitä, mitä pitäisi tehdä, mutta, mutta kuten aikaisemmassa keskustelussa, eh, yksittäiset jäsenmaat eivät kykene aikaan saamaan sitä, mitä tarvittaisiin. Tarvitaan yhteistyötä Euroopan tasolla, mutta myös maailmanlaajuisesti. Ja nyt on tärkeää löytää ne yhteistyömuodot, työmuodot, päätöksentekomuodot, joita tarvitaan. Ja tässä selke- selviydymme näistä haasteista. Tämä on yksi niistä alueista, jossa parlamentilla on mahdollisuus yhdistää voimat ja vastaessa prosessissa tehdä selkeäksi kysymyksiä, jotka koskevat päätöksentekomuotoja, tiedon saatavuutta, turvallisuuskysymykset ja kestävät rahoitusmahdollisuudet. Tässä meillä on mahdollisuus hyvään työhön. Mietinnön pohjalta ja, ja sitten, työn pohjalta. Ja siihen minä keskittyisin enemmänkin vastaisessa työssä. ja tulen puhumaan niistä kysymyksistä, joista Amelia on erittäin hyvässä työssä ja puhunut itse. Kiitos, tämän Rivi. Thank you. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Andersdotteria tästä ensimmäisestä mietinnöstä, joka meillä on edessämme. Edustan nyt täällä kollegoita, jotka eivät tänään päässeet ikävä kyllä paikalle, mutta Erityisesti teollisuuden kannalta tämä on hyvin tärkeä ja vielä paljon tärkeämpi, kun ajatellaan tulevaisuutta tällä alalla. Täällä on uusia kaupankäyntimahdollisuuksia, erityisesti mitä tulee viestintään. Mehän näemme jo, kuinka paljon tietoja on enemmän. Meidän pitää mahdollistaa se, että se johtaa myönteiseen talouskehitykseen ja siksi näiden esineiden seuraaminen on myöskin tärkeää, koska ne saattavat aiheuttaa suuria vahinkoja. Ei pidä olla niin, että kaikki on vapaaehtoista, vaan täytyy muistaa, että avaruudessa toimitaan tavalla, joka saattaa johtaa onnettomuuksiin. Ja siitä sitten koituu tietysti haittaa tämänhetkisille rakenteille. Euroopan unionin pitää itse pystyä varmistamaan se, että tulevaisuudessa ajoissa ja oikealla tavalla osataan reagoida. Tällä hetkellä näitä rakenteita vielä ei ole riittävästi käytössä, mutta meidän pitää ryhtyä kansainväliseen yhteistyöhön. Ja mehän olemme jo nähneet, että Galileo- ja Kopernikus-ohjelmat ovat lippulaivahankkeita avaruudessa. Ja meidän täytyy jatkaa tällä tiellä – ja täytyy muistaa, että tulevaisuudessa täytyy löytää oikeita rastauksia, erityisesti mitä tulee televiestintään. Se tulee vielä kehittymään hyvin paljon, esimerkiksi navigointijärjestelmät. Ja myöskin kun ajatellaan tietoturvallisuutta, meidän täytyy vielä ryhtyä uusiin ponnisteluihin, kun ajatellaan mitä viime kuukausina on tapahtunut e-government turvallisuuskysymyksissä – Eli meidän pitää löytää oikeanlainen tasapaino kaikkialla maailmassa. Ja siksi myöskin turvallisuus ja kysymykset, joissa tietoja vaihdetaan, ne pitää määritellä selkeästi ja meillä pitää olla sitten avointa sääntelyä. Odottelen nyt sitten jatkokeskustelua ja toivon, että tämä on ala, joka on sitten poikkeuksellisen merkittävä meille tulevaisuudessa. Kiitoksia sitten Carvalho. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin alussa kiittää äh, Amalia erittäin hyvästä asiakirjasta, jonka hän on laatinut. Tämä on luettelo tärkeistä aiheista minun mielestäni. Ja minähän olen laatunut lausunnon purtaisen valiokunnassa – ja siellä on, olen myös ongelma, esittelen Kopernikus-kysymyksessä. Odotan yhteistyötä ITRE-valiokunnan esittelijän ja varjoistelijan kanssa myös omien varjoistelijan kanssa, että löydetään paras ratkaisu ja näissä vaikeissa olosuhteissa. Ja ainakin päästäisiin hyvin asiassa liikkeelle. Tietysti tilanne on paljon heikompi kuin USA, mutta ainakin olisi hyvä aloittaa valmistelevat toimet. Ja on, on hyvä käydä yhteistyötä ja pyrkiä sitten löytämään mahdollisimman hyvät ratkaisut. Ja toivottavasti myös budjetti ongelma ratkaistaan. Vielä komissione, prego. Kiitoksia sitten komissio. Thank you, madam. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle erinomaista työasiakirjasta, joka on kiertetty täällä. Painettaisiin vain muutamaa kohtaa selkeyttäkseni komission ehdotusta. Epäilemättä olette huomanneet, että tämä ehdotus, toisin kuin Galileo Kopernikus ehdotus, ei hae rahaa komissilta tai on EUlta jonkun palvelun aloittamiseksi, tässä pyritään pikemminkin luomaan ohjelma, jossa tuetaan jäsenvaltioiden ponnisteluita tällaisen järjestelmän, integroidun järjestelmän, SST-järjestelmän luomiseksi. Tämä kannattaa muistaa. Tästä periaatteesta joontuu tämän ehdotuksen rakenne ja myöskin ehdotuksen yksityiskohtaisuuden taso. Komissio sanoi, että se tekee sitä tai tätä. Komissio sanoi, että jäsenvaltiot, jos olette yhteistyössä näin, näin tai näin, tarkoituksena tämä tai tuo tulos, saatte rahoitusta. Se muuttaa merkittävästi sitä, mitä voimme laittaa ehdotukseen. Nuorten suhteen budjetti on rajoitettu. Kaikki mepit ovat viitanneet siihen, että Joten budjetti on aika rajoitettu. Olen kiitollinen, että on ilmoittu tukea ja haluaa ratkaisujen löytämiseksi. Esittelijä puhui tällaisesta sikiövaiheessa olevasta lähestymistavasta. Tartus on sitä askelettain. Prosessilla on tarkoitus luoda riittävää yhteistyötä, että prosessi pääsee vauhteen. Ilman tätä vaihetta me emme Eurooppaan tätä varusvalvontaa saa aikaan. Tämä rajoitettu rahamäärä on ollut valtavat vaikutukset ja voi johtaa palvelun tuloksellisuuteen, aikaansaantiin. Olemme esittelijän kanssa samaa mieltä niin niistä ideoista, jotka liittyvät datan saatavuuteen, sen vapaaseen saatavuuteen. Meillä on Yhdysvaltojen esimerkki. Tämä on hyvä esimerkki datan saatavuuteen liittyen. Kiitos. Bene. Amelie Andersdott. Sitten vielä Andersdotter, ole hyvä. So I would like to thank all of the colleagues. Kiittää kaikkia kollegoja hyvistä kommenteista. Haluan kiittää myös komissiota heidän kommenteistaan. Haluaisin vain muistuttaa työtovereita siitä, että lähetän luonnoksen käännettäväksi tämän kuukauden lopun mennessä ja sitten mietinnöstä pitäisi keskustella 14. marraskuuta. Sillä välin tietysti vira- toimistoni on yhteydessä varjoesittelyyn Rova Karvaljoon budjettivaliokunnasta niin, että voimme saada teiltä palautetta tässä alussa. Kiitän teitä huomiostanne ja mukavaa iltapäivän jatkoa kaikille. Bene. Ricordo. Muistuttaisin että keskustelu tästä aiheesta jatkuu sitten 14. lokakuuta. Ja seuraava valiokuntakokous on 18. syyskuuta koko päivän eli 9.18.30. Kiitoksia. Kokous päättyy.